So, ladies and gentlemen, could we, um, could we make a start? No niin, äh, hyvät naiset ja herrat, äh, aloitetaanpas tämän vuoden 2012 ensimmäinen kokous. Ensinnäkin voin toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Toivottavasti teillä oli erinomaisen hyvä joulutauko. Näen, että kaikki ovat äh, virkistäytyneen näköisiä. Mukavaa nähdä teidät jälleen täällä. Ja ennen kuin me aloitamme, muistuttaisin teitä siitä, että tämä kokous menee nettiin. Ja toivotan sitten netin kautta kaikille meidän kuulijoillemme myös hyvää uutta vuotta. Ja toivotan äh, toi, te, tervetulleeksi Panoskopalovoliksiin uuden äh, osastopäällikön. Hän on hyvin tervetullut. Hän on liittynyt valiokuntaamme ensimmäinen tammikuuta lähtien ja hän on täällä nyt sitten pitämässä järjestystä. Ensin pyytäisin, että voimme hyväksyä tämän päivän esityslistan. Kiitos. Sitten meillä on, esi- meillä on ähm, pöytäkirjoja edellisistä kokouksista. Eli vanha menettelytapa, jos teillä on kommentteja, niin äh, ilmoittakaapa ne keskiviikkoon mennessä. Muuten katsomme pöytäkirjat hyväksytyiksi uuden vuoden hengessä me keskitymme tänä vuonna hyvin pitkälti kahden uuden asian käynnistämiseen. Se, jolta me, josta me aloitamme erityisesti, eli ammattipätevyyden tunnustaminen. Tämä on asia, jossa valiokunta on ollut erityisen aktiivinen vuoden 1999 vaalien jälkeen. Ja toivotan tervetulleeksi meidän vasta nimitetyn hyvin tunnetun esittelijämme äh, Benjon, joka on myös valiokunnan varapuheenjohtaja ja hän on ollut äh, hyvin kiinteästi mukana tässä työssä. Ja sitten meillä on koko joukko varjoesittelijöitä täällä. EPP: Herve Soa ei ole paikalla. Kreutzmann puhuu nähtävästi hänen nimissään. Entäs sitten edustaja Turunen ehkä tulee ja minä puhun McLaughlinin nimissä. Mutta pääasia tänään esityslistalla on noudattaa, noudattaen valiokunnan vanhoja tapoja. Eli meidän täytyy ensin saada selkeä katsaus ja orientaatio siitä, mitä muutoksia komissio haluaa tehdä omaan ehdotuksensa ammattipätevyyksien tunnustamisesta. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että Jyrki Teacher on täällä paikalla. Hän on hyvin hän on tuttu ja hän on ollut mukana myös tässä meidän valiokunta-aloitteisessa mietinnön valmistelussamme. Eli pyytäisin tähän ensin antaa meille tällaisen lyhyen esittelyn näistä pääasioista ja komission arvion siitä, mitä nämä muutokset tulevat vaikuttamaan. Teillä on kopio tästä asiakirjasta sillä papereissanne. Ja sen jälkeen esittelijä ja varjoesittelijät saavat sitten esittää kysymyksiä ja vastata kysymyksiin. Ja sitten edustaja Vanjo saa myös kertoa hänen lähestymistavastaan. Ja meillä on tässä tällainen äh, aikataulu myös, jonka mukaan toimimme. Joten Jürgen Teacher saa ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gentlemen, ähm, ja herrat, paljon kiitoksia, että minut ystävällisesti pyydettiin esittämään yleiskatsaus ehdotuksesta, joka ei ollut ihan joululahja, vaan se tuli ulos 19. joulukuuta. Tätä käsitellään tänä vuonna. Odotamme työskentelyä tämän valiokunnan, valiokunnan kanssa, Rodarnion, Vernion ja muiden edustajien kanssa. Meillä on muutamia kalvoja täällä. Siitä näette, mitkä ehdotuksen päätekijät ovat. Puhun viime ehdotuksen taustasta hyvin lyhyesti. 19. joulukuuta tehtiin tämä ehdotus hyvin yksityiskohtainen vaikutusarvio on esitelty ja siinä on paljon liitteitä, jotka koskevat eri ammatteja. Toivomme, että ehdotuksemme vastaa mahdollisimman hyvin valiokunta-aloitteeseen mietintöön, jonka parlamentti on hyväksynyt marraskuussa. Mainitsen myöskin 23.10. neuvoston johtopäätökset, jotka ne ovat haaste kaikille kolmelle toimielimille. Kysymys on siitä, saammeko me 2012 loppuun mennessä poliittisen sopimuksen tästä Single Market Actin kohdasta. Ja haasteen kannalta on hyvä, että olemme valiokunnassa jo tänään. En esityksessäni seuraa esitystämme kohta kohdalta. Me aloitamme vaikutuksesta. Mitkä tekijät kertoksessa vaikuttavat kaikkiin ammattiin, ammatteihin? Tärkein asia tässä on tämä ammattikortti. Parlamentissa tästä on keskusteltu jo paljon. Nyt teillä on edessänne konkreettinen ehdotus. Aikaisemmin ja myös tässä valiokunnassa – on keskusteltu siitä, että tämä kortin pitäisi olla vapaaehtoinen ammattiharjoittajille, mutta pakollinen jäsenvaltioille tietyissä ammateissa. Direktiivinen pitäisi löydä lukkoon kaikkia yksityiskohtia ammattikortissa, mutta olemme luoneet aika laajat puitteet ja seitsemän säädöstä direktiivissä on tästä asiasta, mutta tarvitaan täytäntöönpanolainsäädäntöä. lainsäädäntöä löydän vähän pääpiirteitä. Minkä näköinen tämä kortti on? Miten se toimii? Ja tässä törmäämme kustannushyötyanalyysiin. Meillä ei ole mitään älykorttia. Me idämä on tällainen elektroninen sertifikaatti, joka jäsenvaltiossa laaditaan ja se voidaan lähettää eteenpäin sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmän kautta – mä hyvin konkreettinen tässä suhteessa. Hyötyjä. Mitä hyötyä tästä kortista on ammatin harjoittajille? Ensinnäkin sen pitäisi lyhentää ammattipätevyyden tunnustamisaikaa. Arvioimme, että se lyhenisi 50 prosentilla. Miksi me niin painotamme tätä? pitkäksi tämä tunnustamisaika on. Ajatellaanpa Solvitin tuloksia viime vuodelta. Eurooppalaiset ammattipätevyydet ovat jatkuva ongelma. Solvitilla on paljon tällaisia juttuja. Ja 40 prosentissa ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät reagoi ajoissa kansalaisten hakemuksiin. 40 prosentissa tapauksia siis. Eli ajalla on väliä. Sillä on merkitystä sisämarkkinoiden laadun kannalta. Mutta me emme ole luonneet tällaista kotivaltioperiaatetta. Me lähdemme siitä, että jos lääkäri haluaa asettautua, isäntämaa, vaan täytyy validoida tämä kortti. Mutta tässä on uusi haaste, josta parlamentissa ja jäsenvaltioiden kanssa ei ole keskusteltu vielä. Mitä tapahtuu, jos ka- huolimatta kaikista näistä ammattikortin hyödyistä isäntävaltio ei liiku liikahda ajoissa? Meillä periaatteena on tällainen implisiittinen hyväksyntä. Kyseessä ei ole välitön implisiittinen hyväksyntä. Ja hyväksyntä tapahtuu silloin, jos jäsenvaltio ei ajoissa toimi. Tämä on tärkeä uusi elementti, mutta mielestäni tämä on välttämätöntä, jotta eurooppalainen ammattikortti todella toimisi tehokkaasti. Mitä väliaikaisen liikkuvuuden kann- kannalta tapahtuu? Mistä ammattikortti voisi olla keino, joka voisi korvata tämän nykyisen ilmo- ilmoitusjärjestelmän. Tämä voisi kestää kaksi vuotta sen pitäisi olla pätevä kaikissa jäsenvaltioissa, jos, jos ammattiharjoittaja haluaa hyväksyntää. Näitä, että joku palveluntarjoaja haluaa toimia useassa jäsenvaltiossa. Ja nyt niiden täytyy tehdä maakohtaisia, joskus jopa aluekohtaisia ilmoituksia. Nyt he saisivat yhden sertifikaatin, joka pätee ympäri Euroopan. Ja se on se yksinkertaista asiaa runsaasti. Yksinkertaistaminen on tavoitteemme. Ehdotuksessamme on kriittisiä tekijöitä, esimerkiksi tietosuoja, sen takaaminen. Tarkastelemme myös kysymyksiä, kustannuksia. Täytyy muistaa, että tämä ammattikortti pitäisi kytkeä sisämarkkinoiden tietojärjestelmään – Meillä on lukuja, jotka koskevat EUn tarvitsemaa rahoitusta. Esityksessä on nämä luvut. Sanoisin vain, että nämä eivät mitenkään lisää EUn budjettia. Nämä ovat budjettineutraaleja ja luvut ovat aika rajoitettuja. Ja tämä on vastaus kysymykseen, miksi elektroninen sertifikaatti, miksi ei älykorttia. Jäsenvaltiot voivat periä maksoja ammattiharjoittajalta, mutta ainoastaan reaalisiin kustannuksiin perustuen voittoa tuottava tämän järjestelmän ei pitäisi olla. Mutta sitten olennainen kysymys on, mitä kannustimia tässä on isäntävaltiolle tähän lisätyöhön. Tässä on kaksi uutta tekijää. Mitä tapahtuu, jos ammattia ei säädellä esimerkiksi kotimaassa. Esimerkiksi turistioppaita ei säädellä Isossa Britanniassa tai Hollannissa. Kuka antaa tämän kortin? Meillä on näitä kansallisia kontaktipisteitä. Me haluaisimme antaa niille uuden nimen, mutta nämä keskukset ovat olemassa. On ihmisiä, jotka työskentelevät näiden kysymysten parissa päivittäin. Ne voivat, voisivat tehdä tämän työn. Ei pidä myöskään aliarvioida sitä, että kotimaat tekevät jo kovin paljon työtä tällä hetkellä. Nämä lähettäjävaltiot antavat paljon todistuksia lainmukaisuudesta. Parlamentissakin on tämä osittainen pääsy aiheuttanut keskustelua. Otan esimerkin. Ajatellaan saksalaista lastentarhaopettajaa, mutta haluaa työskennellä Hollannissa, mutta tätä ammattia ei ole Hollannissa. Hollannissa täytyy olla alakoulun opettaja. Ja osittainen pääsy auttaisi saksalaista opettajaa työskentelemään hollantilaisessa lastentarhassa. Tuomioistuin on hyväksynyt tämän osittaisen pääsyn periaatteen. Me olemme tehneet selväksi, että tämä on ainoastaan viime kädessä pätevä sääntö, poikkeusoloissa pätevä Tämä toimia ainoastaan, jos toiminta on olemassa lähtömaassa. Ei siis kenetakoiset ammatit eivät tule kysymykseen. Ja päätökset täytyy tehdä tapauskohtaisesti. Emme hyväksyneet ratkaisua, jossa olisi lista ammateista, josta tämä olisi soveltuvaa. Tämä jää jäsenvaltiolle. Jäsenvaltiolla tulee olla oikeus hylätä osittainen pääsy, jos on tällaista ja on tällaista laajempaa yleistä etua, kuten julkisen terveyden alueella. Meidän ehdotuksemme antaa jäsenvaltiolle liikkumavaraa. Tämä on myös käytännöllinen työkalu, kun tulevaisuudessa keskustellaan säädeltyjen ammattien lukumäärästä. Osittain pätevät Tällä hetkellä direktiivi koskee täysin päteviin vielä arkkitehtejä tai muita. Mitä tapahtuu, jos ihmiset esimerkiksi haluavat harjoitella ja harjoitella ulkomailla? Nykyisissä oloissa ei ole aina helppoa löytää harjoittelupaikkaa. Ja ihmiset etsivät mitä siis ulkomailtakin. Me olemme ehdottaneet, että direktiivin sovellusala laajennetaan. Miten tämä laajenee? näitä tässä, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä periaatteen kannalta tämä harjoittelu. Ja vastaanottamaan pitäisi taata, että tämä tapahtuu direktiivin alaisena, alaisesti ikään kuin kyseessä olisi täysin pätevä ammattilainen. Ja sitten kielitaitojen kontrolli on ollut toinen keskusteluttanut kysymys. Lehdistökin on käsitellyt tätä. Me emme mitään kumausta tässä hae, me haluamme selkeytystä. Me selvitämme, mitä, miten tilannetta voi seurata, jos on vakavia epäilyjä kieliongelmista. Meillä on ollut iso keskustelu terveydenalan henkilökunnasta ja siellä on erityisjärjestelyjä. Me emme halua odottaa, että vakavia epäilyjä syntyy, me olemme järjestelmä, jossa säätelijät, työnantajat, hoitojärjestelmät ja potilaat työskentelevät yhdessä. Meidän pitäisi aloittaa työnantajista kansallisista terveydenhoitojärjestelmistä ja ammattiharjoittajien tapauksessa, lääkäreiden tapauksessa potilasjärjestö. Jos ovat sitä mieltä, että säätelijät pitäisi tehdä, niin niiden pitäisi kautta rintaman tehdä näin. Jos työnantaja haluaa tehdä sen rekrytointivaiheessa, työnantaja pitäisi tehdä sen. Me haluamme välttää kaksinkertaiset tarkastukset, joka on iso asia. Olemme luoneet myöskin ammattia koskevia turvalausekkeita, mutta ne ovat kaikki tärkeitä. Me puhumme kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta. Ja lähtökohtaisesti pitäisi olla, että, että he osaavat sen maan kielen, niin se haluavat työskennellä. Toinen tärkeä instrumentti on tämä hälytysmekanismi. Nykydirektiivissä ei ole mitään ennakoivaa hälytysmekanismia. Meillä on ollut palveludirektiivissä hälytysmekanismi. Me haluamme laajentaa sen muihin ammatteihin ja kielitaidon puutteen kysymyksessä haluaisimme tiukemmat erityissäädöt terveyden alalle – mutta haluamme myös tärkeitä turvalausekkeita siihen, esimerkiksi tietosuojan suhteen. Tämä koskisi myös eläinlääkäreitä. Mistä tässä on kysymys? Hallituksen pitäisi mennä kaikkiin jäsenvaltioihin. Sen pitäisi koskea ammattiharjoittajia, joilla ei ole enää oikeutta harjoittaa ammattia. Ja harjoituksessa pitäisi olla ainoastaan henkilön identiteetti, ei mitään lisäsyitä, vaan se syy, että tällä henkilöllä ei ole lupaa harjoittaa ammattia. Ja jäsenvaltioiden edussa on sitten viestiä keskenään. Tämä on tärkeä tietosuojan piirre. Parlamentin on tärkeä kysymys otettu esille. Onko meillä liikaa säädeltyjä ammatteja? Komissio on ehdottanut keskenäistä arviointijärjestelmää sen mallin pohjalta, joka palveludirektiivissäkin oli. Me haluamme lanseerata tavallaan tällaisen kansallisen kevätsiivouksen. Jos mennään maihin kuten Italia tai Puola, niin tämä siivous on jo alkanut. Me odotamme, että jokaisen maan pitäisi luotella ja oikeuttaa jokainen säädelty ammatti. Sitten se valtioiden pitäisi keskustella siitä ja komission pitäisi raportoida parlamentille ja neuvostolle. Parlamentti marraskuun päätöslauselmassaan halusi myös, että säilytyön ammattien määrää vähennetään. Meistä meidän pitäisi ottaa askel taaksepäin ja miettiä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. ellei parlamentti tarjoa meille jotain konkreettista ammattia, mistä aloittaa, ja tämä ei ole mikään helppo kysymys. Ensiksi meidän pitäisi pyytää jäsenvaltioita pistämään oma pesä kuntoon. No tässä on kuitenkin kytkentä tähän politiikkaan, mikä koskee osittaista pääsyä, koska tässä meillä on konkreettinen keino. Jos jotain protektionismia esiintyy säädellyn ammatin varjolla, ja jotain ammattia enää voi harjoittaa, niin niin tässä me voimme tarjota jotakin, me voimme pohjata tuomioistuimen ennakkotapauksiin. Tämä kustannus hyötyy laskelmassa hyöty on rajoitettu. Me arvioimme 800 säädeltyä ammattia. 43 prosenttia niistä on terveyden alalla. ja osoittaa, että sen pitää tarttua, mutta varovaisesti. Ja sitten tiedonsaanti. Meillä on kahde, kaksikerroksinen järjestelmä. Ajatellaan ensiksi kansalaisia, jotka etsivät verkosta tietoa. Meidän, heidän pitäisi hyötyä tästä yhden TISKin pisteistä, Points of Single Contact. ammattipätevyys on monimutkainen alue. Tämä kontaktipisteiden järjestelmä pitäisi, sen pitäisi yhä olla olemassa, toisella nimellä ainoastaan avustuskeskukset. Ja me ennakoimme, että hyväksymisjärjestelmä voisi tapahtua loppuunkin asti verkolla. Me haluaisimme painottaa tätä. Tämä on meistä tärkeää. Ja seurabarometria lukee, niin ajatelkaapa, kuinka moni kansalainen ajattelee, että voisi työskennellä ulkomailla. 28 prosenttia. Ihmisillä on kysymyksiä. Tämä on osittain työpaikkakriisistä Euroopassa. Tämä on siis tärkeä kulmakivi. Olemme tehneet kustannusarvioita tässäkin kysymyksessä. Sitten halusin keskittyä niihin ammatteihin, jotka eivät hyödy automaattisesta hyväksynnästä. Ja tässä on iso joukko ammatteja. Ja olemme ehdottaneet, että niin sanotun yleisen järjestelmän sääntöjä muistettaisiin. Direktiivi koulutustasovaatimusta ei poisteta, sitä vastustettiin paljon. Meillä on väliaikaista liikkuvuutta koskeva keveämpi järjestelmä. Odotamme keskustelua vähän sellaista kuin turistioppaiden tapauksessa. Mutta jos ajatellaan, että joku on valinnut ammattinsa lähtömaassa ja hän haluaa vaihtaa ammattia, niin missä on ongelma? Kuluttajan kannalta kuluttaja on tehnyt valintansa. olemme myöskin pyrkineet selkeyttämään väliaikaista riippuvuutta, mutta en puhu sitä enempää. Sitten tärkeä kysymys. Voimme ajatella, että tulevaisuudessa olisi uusille ammatille automaattinen hyväksyntä. En nyt käsitellä sellaisia ammatteja, joissa on automaattinen hyväksyntä. Puhumme uusista ammateista, joilla ei ole automaattista hyväksyntää vuoristooppaat, fysioterapeutit, psykologit. Me olemme radikaaleja. Olemme nämä yhteisten foorumien idea hylänneet, jossa on tällainen pakkopaita. Poistimme sen. Järjestämme, että aloitetaan nollasta. Tarjomme kahta mallia. Yksi on yhteiset koulutusraamit, jota voidaan lähentää lähetyöskennellä jäsenvaltioiden ammattien edustajien kanssa. Tämä on yhteinen koulutustesti. No, koulutuspuitteet voidaan ajatella fysioterapiaa, psykologiaa, vuoristopaita. Nämä valitsemme mielen, mielivaltaisia ehdotuksia, ajattelemme. Sitten testeissä voidaan ajatella vaikkapa hiihdonopettajia. Ja sitten pätevyys hyväksyttäisiin automaattisesti. Automaatiollasta tässä on uusi käsitellinen haaste, mutta myös mahdollisuus. Ajatelma, että ei pidä luopua tästä siksi, kun ei viimeisen 20 vuoden aikanakaan tullut edistystä. Sitten tullaan ammatteihin, jossa automaattinen hyväksyntä vie vielä aikaansa. Täytyy keskustella vakavasti notaareista. Me emme ole konsultoineet tässä ketään vielä. Tuomioistuimen päätökset toukokuussa 2011. Notaria ei voi enää sulkea toisessa maassa kansallisuuden pohjalta. Mitä tehdään nämä pätevyyden suhteen? Tuomioistuin päätöksessään antaa sellaista suuntaa, että nykysääntöjä ei voi soveltaa noteaareihin, että komission täytyy kysyä lainsäädäntövallan muilta käyttäjiltä, mitä pitäisi tehdä. Me emme pyri soveltamaan direktiivejä sellaisena. Olemme miettineet ammatin erityispiirteitä asettautumissäännöissä. valtio tänne päätettävä, haluavatko ne jotain testejä tai harjoittelua. Raskasta Portugalissa tätä jo tapahtuu. Siellä on ne tällaiset säännöt olemassa. Palveluiden tilapäinen tarjoaminen. Me raatamme ovea, keskustelemme ammattihartajan kanssa, mutta mitään ruokahalua ei ollut sillä, että, että ulkomaiset notaarit antaisivat rajojen ylittäviä varallisuuden siirtoon liittyviä asiakirjoja. Se oli monimutkaista. Ja sitten ehdotukset, jotka vaikuttavat automaattiseen hyväksyntään. Seuraavaksi näette, mitä tämä koskee jo. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tapauksessa me pyrimme selkeyttämiseen. Me pyrimme myöskin ECTS-järjestelmän soveltamiseen. ECTS ei ole ainoastaan automaattista hyväksyntää käsittelevä tekijä, se myös selkeyttää asioita. Sitten sairaanhoitajat ja kätilöt. Tämä on aika kiistanalainen kysymys näköjään jossakin maissa. Sairaanhoitajien tapauksessa me korotamme hyväksymisvaatimuksia. Tiedotusvälineet ovat jossakin maissa käsitelleet tähän väärin. Olemme pyrkineet korottamaan tätä vaatimusta 10-12 kouluvuoteen tai johonkin vastaavaan. Me emme vaadi kuuluisaa saksalaista ylioppilastutkimusta abituuria. Tämä on tärkeä piirre. Olemme myös viitanneet esimerkiksi yleiseen tavallisiin sairaanhoitajiin, ei esimerkiksi vanhuuden, vanhaa hoidossa toimiviin hoitajien Altenpfleger saksaksi. Ja sama koulutusvaatimusten korottaminen koskee myöskin äh, kätilöitä. Ja sitten farmaseutit. Emme halua, että jäsenvaltiot voisivat estää farmaseuttien toimintaa ihan noin vaan. Euroopan parlamentti on halunnut kysyä, kysyä miksi arviointi on välttämätöntä. Meistä useimmat jäsenvaltiot eivät enää käytä näitä poikkeuksia. Tuomioistuinkin on sanonut, että voimme asettaa farmaseutolle rajoituksia, mutta älkää diskriminoiko. Älkää syrjikää ulkomaalaisia. Älkää tehkö erotteluja ulkomaisten ja kotimaisten farmaseuttajien välillä. Arkkitehdit, toivottavasti tämä kohta selittää itsensä tämän kalvalla 22 ja 23 sitten näette, että mitään, mitään muutoksia ei tapahdu tämän aiheen parissa. Institutionaaliset kysymykset, kaikki tietävät mitä ne ovat. Meillä täytyy olla täydentäpano ja del- delegoitua lainsäädäntöä. Tämä kalvo selittää itsensä. Sitten on keskustelu siitä, Voimmeko luottaa komissioon, se on musta laatikko? Emme, emme sitä mitään lupauksia, mutta ajatelkaa, mitä olemme tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana, kun olemme valmistelleet ehdotusta. Lainsäädäntö, ehdotuksen budjetti, vaikutukset on seuraavalla kalvolla. Sivulla 27 näette, mistä saatte lisää tietoa. Tämän viikon lopulla kaikki versiot ovat kaikilla kielillä tar- tarjolla. Olen ensimmäinen komission puhuja, puhuin pitkään, mutta toivotan teille hyvää uutta vuotta ja toivon hyvää yhteistyötä ja kiitos, että kuuntelitte ehdotustamme. Very much indeed. Kiitos. Kiitokset ja on todellakin avuksi saada tällainen analyysi tästä hyvin monimutkaisestakin paketista ja katsoa näitä kriittisiäkin kohtia. Ja sen vuoksi te saittekin hieman enemmän aikaa kuin mitä komissio yleensä saa, mutta mielestäni tämä on nyt hyvä lähtökohta keskustelulle. Joten nyt lähdemme varjoesittelijöistä, niin että saatte lyhykäisesti reagoida, koska meillä on vielä monen kertaan mahdollisuus keskustella tästä asiasta. Ja Schwab ja Weisgerber haluavat myös puhua mutta aloitetaan varjoesittelijöistä. Ja Bernadette ensin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan, minä haluaisin toivottaa teille kaikille kollegoille erittäin, erittäin hyvää uutta vuotta, paljon terveyttä. Me, se, me tarvitsemme sitä, koska meitä odottaa paljon, paljon Meitä odottavat monet tärkeät työt tänä vuonna 2012 ja toivottavasti voimme tehdä työtä hyvässä yhteistyössä, harmoniassa ja hyvässä hengessä tässä valiokunnassa myös muiden valiokuntien jäsenten kanssa. Minä kiitän komission edustajaa, että hän tuli tälle meille kertomaan. Ehkä se oli hieman vuolassanaista, mutta se on kuitenkin tärkeää ja se on hyvä, että meillä on kaikki nämä visiot heti alussa meidän korvissamme. Ja kun luin teidän ehdotuksenne, niin minä olin erittäin iloinen siitä, että me olemme todella tehneet hyvää työtä yhdessä tässä tässä sisämarkkina kysymysvaliokunnassa ja komission kanssa ennen kuin teidän tämä uudelleen tarkistamisesityksenne tulivat meille, koska me olemme löytäneet teidän asiakirjoistanne, teidän tekstistänne paljon niitä aiheita, joita parlamentti toivoi sinne sisällytettäväksi. Eli nämä nyt vastaavat ihan hyvin sisämarkkinoiden päätöksiä ja Lissabonin 2020 tavoitteet, jos me haluamme nämä paljon kilpailukykyisemmät sisämarkkinat, varsinkin aina kriisiaikoina, mutta emme me saa kuitenkaan laiminlyödä ammattilaisten tarpeita, odotuksia ja vaateita, myös, myös käyttäjien, kuluttajien, potilaidenkin odotuksia, vaate, vaatimuksia ja tarpeita. Teidän linjauksenne ovat hyvän suuntaisia. Te haluatte nykyaikaistaa järjestelmää, joka oli tullut täysin vanhanaikaiseksi. Se ei vastaa enää meidän aikaamme, mutta kuitenkin halutaan turvata suuri oikeudellinen varmuus kansalaisen kannalta ja puhuitte myös siitä, miten haluatte välttää kaikenlaisen syrjinnän, joka oli jo hieman hienoisessa nousussa, koska 28 prosenttia olisi toivonut pääsevänsä ulkomaille, olisi ollut edes pieni palkallinen harjoittelujakso opintojen aikana, niin he eivät kuitenkaan pääse toteuttamaan sitä. Te puhuitte ammattikortista. Kiitän teitä suuresti siitä, että varatte sille paljon sivutilaa. Me varmasti palaamme siihen uudemman kerran. Te menitte hyvinkin pitkälle kaikissa täsmennyksissänne ja erityisesti siitä, kuinka puhuitte tietosuojan merkityksestä. Se on varsin tärkeä asia, kun ylitämme jäsenvaltioiden rajat. Tämä hälytysmekanismi, teenkin, senkin te myös hyvin kohden sitten puhuitte kaikista ammattialoista terveydenhuollon alalla ja paramedikaalisella alueella te olette todella ottaneet sen erillisen käsittelyn kohteeksi, ei, ei ainoastaan ammattikortin puitteissa, mutta myös muiden ongelmayhtien puitteissa, jotka liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen. Ihan lyhyesti aika rientää. Minä kirjasin kuitenkin joitakin kohtia, joista pitäisi keskustella vielä yhdessä parlamentin ja komission kanssa. Siis tekin korostitte sitä, kuinka tärkeää on tämä Osittainen pääsy. Miten me voimme vähentää liikkuvuudelle asetettuja tai nousseita esteitä, mutta meidän täytyy kuitenkin turvata palveluiden laatu ja välttämätön turvallisuus. Aste sivulla 10 huomasin, eikö voisi vähän lisätä tai enemmän säännöstä säädellä luoda enemmän säännöksiä. Mielestäni se olisi välttämätöntä. Te puhuitte myös ammateista, joissa oli mitään automaattista tunnustamista. tunnustamista. Tästä oli moniakin tekstikohtia. Ne oli hy- erittäin hyvin otettu esille, se on totta, mutta kuitenkin tarvitaan tärkeitä täsmennyksiä poikkeuksista kysymyksissä, jotka ovat mahdollisia joissakin jäsenvaltioissa. Eh, kun puhutaan näistä yhteisistä testeistä, tehän kuitenkin, tehän kerroitte jo siinä, miten jäsenvaltiot voivat tehdä yhdessä työtä, kun puhutaan isäntämaasta, lähtömaasta ja vastaanottavasta maasta. Meidän pitää myös kohdentaa se, mikä on mahdollista ja se, mikä on ongelmallista. Minä toivoisin kuitenkin, että mm, hyvin rajattaisiin, kun puhutaan näistä yhteyspisteistä, kansallista kontaktipisteistä, että ne pitäisi hyvin kohdentaa sehän palveludirektiivissä. Tästä puhutaan, se toimii joissakin valtioissa hyvin, joissakin huonommin, mutta meidän pitäisi kuitenkin tulevien viikkojen aikana hyvin kohdentaa nämä käsitykset kontaktipisteistä ja mikä on tämä avustus. Mitkä ovat nämä kansalliset kontaktipisteet, jotka eivät toimi tai toimivat huonosti? Mehän tarvitsemme tämmöistä avustusta ja se on kuitenkin vielä aika vaikeasti lähtenyt, huonosti lähtenyt käyntiin tai sitä on vaikea käynnistää. Mitkä, seuraavaksi haluaisin puhua näistä olosuhteista, kun puhutaan korvauksista ja mihin tilanteisiin voi joutua, mitkä ovat nämä korvaustoimenpiteet ja mitä ehtoja niihin liittyy, mitä tarkoitetaan korvauksessa, kun, puhut, korvauksesta, kun puhutaan tietystä ammattiryhmistä, ammatti nimikkeistä. Tämä edellyttää paljon täsmällisempää selkeyttämistä. Minä voisin puhua vielä seuraavat kymmenen minuuttia, mutta jos ymmärsin oikein, niin tämä on ensimmäinen keskustelu, jota käymme, jonka käymme tänään. Te sanoitte myös, että, että on vähemmän syrjintää joissakin ammattiryhmissä, mutta kuitenkin tästä voi hahmottaa jotakin äh, rajauksia, koska on avattu ovi joillekin ammateille, mutta meidän täytyy myös säännösten avulla hallita tietyt ongelmat, joihin olemme jo törmänneet ja jotka, joista osa on viety jo tuomioistuimeen. Haluan kuitenkin kiittää komissiota siitä, että se on todella ottanut huomioon parlamentin näkemyksen ja mielestäni työ on vasta nyt aluillaan, se on vasta nyt käynnistynyt, siitä tulee monimutkaista. Varmasti tulemme törmäämään e- eri ammattiryhmien edustajia, järjestöihin, lobbauksiin ja tulemme kuuntelemaan, keskustelemaan, käymään vuoropuhelua ja toivon, että todella pääsemme meidän kesken hyvään harmonisointiin, joka on yleisen edun kannalta hyvä kaikille. Uh, Kiitos tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Ja kuten sanoin, tämä on ensimmäinen keskustelu vasta. Meillä on mahdollisuus puhua tästä vielä moneen kertaan. Ja monet tulevat äh, tätä seuraamaan ja te tulette saamaan nämä kaikki komission äh, nämä komission kalvot esitys. Joo. Tämä on kuitenkin asia, joka on koko Euroopan intresseissä, että saamme tästä todellisuutta vastavuoroisesta pätevyyksien tunnustamisesta. Ja nyt siirrymme sitten äh, äh, varjoesittelijöihin. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan omasta puolestani kaikille täällä läsnä oleville toivottaa ja toivottaa hyvää onnea kaikille niille myös, jotka kuuntelevat meitä. Hyvää uutta vuotta. Toivottavasti tästä tulee onnellinen, hedelmällinen, työntäyteinen vuosi. Ja työstämme kaikkia niitä aiheita, joista haluamme todella saada hyvät tulokset. Mutta nyt palatakseni ihan tähän konkreettiseen esitykseen, jota komissio, jonka esitteli. Haluan kiittää komissiota ja sen edustajaa eh, kun antoi meille näin tyhjentävän täsmällisen esityksen ja aivan selvästi oli kirjannut ja ottanut huomioon tärkeät painopistealueet, ne huolenaiheet, joista parlamentti oli jo ilmaissut oman näkemyksensä. Ja olemme erittäin iloisia siitä, että olemme voineet tässä vaiheessa tehdä jo hyvää työtä komission kanssa yhdessä ja että IMKO-valiokunnassa on poliittisten puolioryhmien kanssa päästy mietintöön, mm, joka sai laajan enemmistön taakseen. Tässäkin puhuttiin tärkeistä kohdista kohdista, joita tarkistamme tänään, ja voimme todeta, kuinka suuressa määrin komissio edustajan välityksellä on voinut ottaa huomioon ja on todellakin ottanut tämän valiokunnan näkemykset huomioon. Tämän ehdotuksen, muutosehdotuksen muuta, myötä direktiiville, kun puhutaan ammattipätevyyden tunnistamisesta, komissaari Barnier hän puhui tästä, se oli jo silloin hänen mielessään, kun puhui paljon kilpailukykyisemmän sisämarkkinoiden puolesta, enemmän kasvua, eli meidän pitäisi luoda todella todelliset eurooppalaiset työmarkkinat. Todellakin kymmenen vuotta on kulunut siitä, noin kymmenisen vuotta meillä oli talous- ja sosiaalikomitea Euroopan unioni, ja siis sen jälkeen on perustettu sisämarkkinat, mutta meillä ei vieläkään ole todellisia yhtenäisiä eurooppalaisia työmarkkinoita, joiden sisällä voitaisiin liikkua vapaasti. Ammattilaiset voisivat liikkua vapaasti nämä vahvat elämää eteenpäin ja voimat voisivat liikkua eteenpäin. Meidän pitää ottaa enemmän huomioon useinkin taloudelliset tilanteet, taloudelliset tarpeet. Meidän pitäisi ottaa enemmän huomioon työntekijöiden tilanteet. Meidän pitäisi saada tilanne sujuvammaksi ja liikkuvammaksi. Komission tekevät ehdotukset liikkuvat tehokkuuden ja liikkuvuuden edistämisen puolesta, mutta tässä puhuttiin myös paljon ammattipätevyyden keskinäistä tunnustamisesta, eli tässä on todella annettu lähtölaukaus eurooppalaisten työmarkkinoiden luomiselle. Kaak- muutamia kohtia, jotka olivat meidän kannaltamme tärkeitä. Ne löytyvät tästä tekstistä, olen siitä varsin iloinen. Totta kai, kun puhutaan esiin tästä eurooppalaisesta ammattikortista, me olemme todella kiihkeästi parlamentin sisällä IMKO-valiokunnassa vedonneet siihen, että luotaisiin eurooppalainen ammattikortti se on ollut erittäin vahva pyyntö ja se on sitten kuultu erittäin hyvin, kun puhutaan tästä e, ennakoivasta hälytysmekanismista. Pitäähän ottaa huomioon potilaiden turvallisuus, kuluttajien turvallisuus. Ja tässäkin on hyvin tärkeät, tarkat suositukset, että retroaktiivinen hälytysmekanismi, se mitä parlamentti toivoi, meidän pitää myös taata tietosuur, tietosuoja, henkilötietojen suojaus. Tässäkin on kyse mekanismista. Tämä on ollut erittäin suuri asia. Sitä on odotettu paljon. Se on hieno asia eurooppalaisessa mittakaavassa, jos puhutaan myös kielellisten kielipätevyyden valvonnasta. Se on erittäin tärkeä asia meidän kansalaistemme kannalta. Me olemme taistelleet paljon sen edestä, jotta saisimme toteutetuksi täsmällisemmän ja toimivamman mekanismin ja ö, mielestäni tämä suosituskin löytyy komission ehdotuksista. Olen siitä iloinen. Ja vielä muutama sana äh, näistä säännöstelyn alaisista ammattiryhmistä. Äh, komissio on niitä tutkimassa, tekemässä niistä tutkimusta. Me haluaisimme vähentää niiden määrää, mutta ainakin ensimmäiset paalut on nyt isketty maahan ja ehkä voisimme sitten paremman diagnostiikan diagnostiikan avulla edetä ja tutkia, mitkä ovat tilanteet eri ammattikunnissa näissä säännöstelyn alaisissa ammattikunnissa eri jäsenmaissa. Ja varmasti se tulee olemaan myös meidän keskusteluissa läsnä koko tulevan kauden. Me totta kai haluamme myös tulevien kuukausien aikana palata yksityiskohtiin, olla erittäin valppaita, kuuntelemaan komission tekemiä täsmällisiä ehdotuksia, kun puhutaan aikarajoista, jotka on annettu viranomaisille ammattikortin toteuttamisesta, miten toteutetaan mm, kun puhutaan tämän ammattikortin luomisesta, missä olosuhteissa, mitkä ovat ehdot ja myös mitkä ovat eri mahdollisuudet tähän osal, os, osittaisen pääsyn. Ehkä tämäkin tulee innoittamaan meidän keskustelua hyvin voimakkaasti, mutta yleisesti ottaen meidän täytyy käydä tämä keskustelu. Se on meidän tehtävämme tulevina kuukausina. Se on erittäin mielenkiintoista. Meidän täytyy olla myös hyvin huol- tarkkoja siitä, että otamme huomioon kaikkien ammattiryhmien edut kansalaistemme kannalta, kuten esittelijämme Rova Vernion sanoi, kuten tekin sanoitte, hyvä puheenjohtaja. Tässä on kyse kansalaisten Euroopasta, jota meidän on rakennettava kivi kiveltä ja sitähän me aiomme tehdä tulevina viikkoina ja kuukausina. Tässä on erittäin tärkeä tiiliskivi, jota nyt muuraamme tähän eurooppalaiseen rakennelmaan. Ja toivon, että tästä yhteistyöstä tulee, ole, tulee erittäin hedelmällinen. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, now you... Kiitos sitten Jürgen Kreutzmann Busoin nimissä. Kiitos eh, puheenjohtaja, kollega Pusoi ei ikävä kyllä voi olla paikalla. Haluaisin ottaa muutaman näkökulman esiin, ottaen kuitenkin huomioon, että kello on aika paljon. Yhtäältä komissio sanoo, että jäsenvaltioiden täytyy voida saada päteviä esimerkiksi farmaseutteja ja sen vuoksi meidän täytyisi yrittää kehittää sisämarkkinoita edelleen. Toisaalta Saksassa käydään valtavaa keskustelua näistä naisista, jotka synnyttävät lapsia ja sitten hoitavat lapsia ja jolta vaaditaan, että heidän, heillä pitäisi olla ylioppilastodistus. Meillä on tässä nyt hyvin erilaisia perinteitä, 12 vuotta koulua ja sen jälkeen, jos on käynyt 12 vuotta koulua, niin silloin hoitajan osaaminenkin paranee, joka toisaalta tietenkin on totta, mutta toisaalta taas sitten en tiedä, onko tämä nyt välttämätöntä, että kaikkiin ammatteihin vaaditaan pohjalle ylioppilastodistus. Sillä tavalla me suljemme nuoria ihmisiä ulkopuolelle siihen, että he saavat hyvän koulutuksen. Ja esimerkiksi näissä hoitoammateissa tarvitaan myös tämä tällainen inhimillinen lähtökohta ja ainoastaan koulutusta. Joten tavallaan tämä on hyvä, kun me katselemme demografista kehitystä, että me kehitämme edelleen sisämarkkinoita niin, että on mahdollista ihmisille olla liikkuvia eri jäsenvaltioissa ja myös voida työskennellä eri jäsenvaltioissa. Toisaalta meillä on hyvin erilaisia rakenteita ja pätevyysvaatimuksia Esimerkiksi meillä Saksassa puhutaan hyvin paljon maisterin tutkinnosta. Ja jos meillä ei nyt olisi tällaisia mittapuita koulutuksessa, niin se johtaisi hankaluuksiin. Ja myös sitä, minkälaisia lausuntoja näistä pätevyyksistä annetaan. Ja se, että kaikesta pitää saada todistus ja suuret äh, yritykset vaativat äh, sitten äh, näitä sertifioituja kaikesta, kaiken täytyy olla sertifioitaja ja kaikessa ammattikoulutuksessa täytyy olla tietyt äh, laatustandardit ja äh, millä tavalla niitä sitten voidaan esimerkiksi eriyttää. Tärkeätä on myös tämä niin kutsuttu kortti, ammattikortti, jonka kautta voimme helpottaa liikkuvuutta ja Odotan eh, mielenkiinnolla, mitä muut ryhmät tulevat sanomaan, mutta selvä, suunta on selvä. Sisämarkkinoita on laajennettava, se on järkevää, mutta meidän täytyy huomioida kuitenkin eri kulttuurit ja rakenteet eri jäsenvaltioissa. Kiitos. Uh, now, um, Mrs. Ruler, did you want to come in? Shortly. Äh, Ersetze jetzt auch äh, Frau Turunen. Frau Turunen kann heute leider... Niin, äh, ikävä kyllä edustaja Turunen ei voi olla paikalla mutta me olemme tehneet tässä hyvin läheistä yhteistyötä, koska minä olin varjoesittelijänä edellisellä kerralla, kun käsittelimme ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnistumista, ja tämä tällainen jatkuus on hyvin järkevää. Ensinnäkin haluaisin toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta ja Olen jo joulukuussa luin kaiken, mitä komissio on julkaissut, mutta en kyennyt tätä lukea, en kyennyt näitäkään papereita perusteellisesti lukemaan, mutta aion sen tehdä ja kiitän myös tästä esityksestä. Ja kiitän myös sitä, että tässä painopisteet ovat hyvin selkeät ja Muutamat näistä asioista, jotka äh, hän mainitsi, niitä meidän täytyy tarkastella hieman lähemmin, mutta sitten äh, monet muut asiat, kuten esimerkiksi nämä säädellyt ammatit, olen iloinen siitä, että olette tässä olleet hieman varovaisempi, koska tässä esimerkiksi Saksassa oltiin äh, huolissaan esimerkiksi käsityöläisammattien kohdalla. Ja olen hyvin iloinen siitä, että olette tässä nyt valleet hieman varovaisempi. Meidän täytyy myös katsoa, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi potilaiden tilanteeseen. Meidän täytyy keskustella myös näistä, kuinka kauan tämä kestää. Toki me haluamme, että tätä nopeutetaan. Et monissa jäsenvaltioissa tarvitaan aivan liian pitkät ajat näiden asiakirjojen käsittelyyn. Mutta tässä täytyy kuitenkin olla realistinen. Onko mahdollista saavuttaa näissä asiakirjoissa tämä 50 prosenttia ja jos ei sitä 50 prosenttia sitten saavuta, onko kuitenkin mahdollisuus toimia. Meidän täytyy miettiä näitä seuraamuksia. Ja sitten vielä lopuksi. Mitä herra Kreutzmann sanoi, Saksassa oli hyvinkin kiivas keskustelu tästä 12 vuodesta. Nimenomaan terveydenhuoltoalan ammateissa. Käsittääkseni ei ole kysymys 12 vuoden koulusta, vaan 12 plus 2, joka kuulostaa jo paremmalta, koska tässä täytyy katsoa, kuinka pitkä tämän koulutuksen yhteismäärä on, eikä ainoastaan koulun, koulun määrää, koska silloin me voimme sulkea jotkut oppilaat jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki ihmiset voivat kouluttautua, eikä ainoastaan siitä, että lähtökohtaisesti kaikki käyvät 12 vuotta. Uh, thank you very much. Um, if I could just also make a few points briefly on behalf of my colleague Mrs. McClarkin, who, as you... Ja sitten uh, minä puhun Norva McClarkinin puolesta. Hän oli meidän strategiamietintömme uh, esittelijä. Hän uh, pitää hyvänä tätä mietintöä ja komission ehdotusta ja sitä, että komissio on ottanut tähän mukaan monia niitä ehdotuksia, mitä valiokunta on tehnyt. Muutama asia, mitä kollegat eivät kuitenkaan vielä ole ottaneet esiin. Ensin kuitenkin mm, voisin sanoa, että meistä tämä ehdotus tästä ammattikortista, jonka komissio on ehdottanut, on huomattavasti realistisempi kuin se, äh, mitä me näimme alkuperäisessä vihreässä kirjassa. Ja nyt on mahdollisuus päästä tässäkin eteenpäin, mikä on hyvä asia. Mitä tulee sitten sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmien, se on myös tärkeää. Yksi asia, jota haluamme ehkäpä vielä tarkastella, on se, että mitä lisävaatimuksia tähän tulee. Ja täytyy myös katsoa, millä tavalla tätä asiaa käsitellään muissa pääosastoissa. Mutta tämä on yksityiskohta, jota voimme käsitellä myös tulevaisuudessa. Kollegat ovat puhuvat, puhuneet täällä kompensoivista tuo menettelytavoista ja tästä hälytysjärjestelmästä. Se, sitä me pidämme myös hyvänä asiana. Kuten kuulimme jo, niin tämä on puhuttanut tiettyjä sektorikohtaisia ammatteja, mutta olen vakuuttunut siitä, että me kykenemme yhdessä saamaan aikaan järkeviä kompromisseja. Pidämme myös hyvänä sitä, että tällainen harjoittelija mahdollisuus otetaan mukaan. Se on hyvin tärkeää ajatellen liikkuvia ammatteja tulevaisuudessa. Ja tällä tavalla niin tavallaan, tavallaan tuodaan tähän päivään se, miten ihmiset suunnittelevat omia uriaan. Ja sen lisäksi asiat, mitä liittyvät terveydenhuoltoalan henkilökunnan kieli, on, on tärkeä asia. Tätä sanamuotoa täytyy varmastikin hieman vielä hioa, koska se on tässä hieman monimuotoinen. Mutta kaiken kaikkiaan me olemme tästä tyytyväisiä. Ja me varmasti varjoesittelyiden kesken kykenemme viemään asiaa eteenpäin. Tässä siis minun ryhmäni näkemys. Sitten meillä on ehkäpä mahdollisuus ottaa muutama jäsen tähän, ellei eh, Rova Parmanovaa häiritse se, että hieman myöhennämme tuota äänestystä. Schwab, Gebhardt ja Weisgerber tässä järjestyksessä. Ja jos joku muu haluaa vielä puhua, niin herra Schwab ensin. Kiitos. Minäkin eh, liityn näihin uuden vuoden toivotuksiin ja haluaisin palata siihen, mistä tekin juuri puhuitte Erittäin tärkeää tulee olemaan tämän, tämä sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmä siinä vaiheessa, kun tämä direktiivi otetaan kunnolla käyttöön. Komission äh, ehdotuksessa on tämä kohdassa 4D. Äh, jos näin on, niin täytyy varmistaa se, että että jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välittämä informaatio on oikeaa. Tässä on tiettyjä huolenaiheita vielä. Täällä on otettu esiin jo monia asioita, joita en sen vuoksi enää käsittele, mutta yksi asia vielä. Jos me haluamme vakavissamme käsitellä tämän direktiivin tavoitetta, eli siis että me saamme yhteiset eurooppalaiset työmarkkinat, niin silloin ei riitä pitkällä aikavälillä ainoastaan nämä ammattipätevyydet, vaan pitkällä aikavälillä täytyy miettiä myös sitä, minkälaista koulutusta ja kuinka pitkää koulutusta eri maissa annetaan, ja tähän ehkä pitää puuttua. Sen vuoksi odotan innolla tulevia keskusteluita. Kiitos. Uh, thank you very much. Mrs. Gebhardt. Kiitos sitten edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Myös eh, minä haluan toivottaa hyvää uutta vuotta, työtelijästä uutta vuotta, mutta että tämä on myös kansalaisten kannalta työtelijäs vuosia, että kannattaa olla Euroopan parlamentissa. Olen iloinen myös siitä, että me juuri tänään käynnistämme työmme näin tärkeällä aiheella, joka vaikuttaa eh, jatkossa hyvinkin paljon kansalaisten liikkuvuuteen. Olemme saaneet paljon aikaa viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta vielä on paljon tehtävää. Olen luonnollisesti hyvin iloinen siitä, että komissio on äh, ottanut äh, palveludirektiivistä näitä hyviä osia esiin ja kehittänyt niitä. Tämä on hyvä ajatellen kaikkea sitä työtä, mitä minäkin olen tehnyt viime vuosien aikana. Olen iloinen siitä, että olette ottaneet niin paljon siitä mukaan. Kiitän komissiota myös sitä rohkeudesta sanoa, että tietyt ajatukset, joita olette esittäneet, jotka eivät ole toimineet, kuten nämä plat, perustat, että ne mm, on poistettu. Sellaiset asiat, jotka eivät ole toimineet, niin te olette, uskallatte sanoa, että tämä ei toiminut ja otetaan se pois. Ja se on mielestäni tämä on oikea lähtökohta ja lähteä sitten siitä etsimään uusia teitä. Tämä on hyvä asia. Kaksi asiaa vielä, jotka ovat minulle hyvin tärkeitä muiden tärkeiden asioiden ohella, kuten tämä ammattikortti ja niin edelleen, mutta, mutta tästä on nyt jo sanottu niin paljon hyvää ja tärkeää, että ei minun tarvitse siihen lisätä mitään. Yksi, se, että notaarit otetaan mukaan tähän direktiiviin, on hyvä asia. On myös hyvä asia, että te sanotte, että tässä täytyy hyvin tarkkaan miettiä, millä tavalla se tehdään ja ettei anneta mitään automaattista hyväksyntää, vaan että se tehdään vaikkapa kokeiden kautta ja sitä kautta voidaan tarkistaa, että ää, sitten tämä pätevyys ja laatu on sama liittyen nimenomaan tämän kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestelmään niin, että ei sitten tehdä mitään vääriä päätöksiä. Se on tärkeää. Mutta se, mikä minä haluaisin kyseenalaistaa tässä yhteydessä, on se, että miksi jäsenvaltiot päättävät, onko tässä testi, soveltuvuustesti, minkä takia notaari itse ei saa päättää sen mukaan, mitä hän itse tietää osaavansa tai ei osaa. Esimerkiksi vastavuoroinen ää, ähm, pätevyyden myöntäminen on tehty näin myös äh, käsityöläisissä äh, ammateissa, niin että käsityöläiset saavat itse päättää, eikä jäsenvaltiot, millä tavalla he osoittavat äh, osaamisensa. Minusta tätä pitäisi hieman miettiä. Haluan kiittää myös sitä, että te selvensitte sairaanhoitajien tilannetta ja muita näitä vastaavia ammatteja, koska jokin on, lähti vinoon tässä keskustelussa. Ja te nyt sanoitte hyvin selvästi, että ei tarvitse olla ylioppilas, jos haluaa sairaanhoitajaksi. Minusta tämä on hyvin tärkeää, tärkeä selvennys julkiselle keskustelulle. Tässä on kysymys ennen kaikkea soveltuvuudesta, pätevyydestä ja mitä te sanoitte tästä 10-12 vuoden perusosaamisesta, joka täytyy voida todistaa. Laatu on luonnollisestikin määrän edellä. Laatu on se, joka on tuotava etualalle. Tämä oli minusta hyvin tärkeä selkeytys, koska tästä on käyty todella kiivasta keskustelua Saksassa. Eikä se keskustelu ollenkaan nyt ollut tarpeen. Ja siinä tavallaan myös lähdettiin, puhuttiin tavallaan niin kuin sitä, että kenelle tätä politiikkaa tehdään, ja me haluamme tehdä politiikkaa kansalaisten hyväksi. Ja minusta tässä me olemme nyt oikealla tiellä. Ja mikäli tässä nyt on ollut väärinkäsityksiä muotoiluissa, sanamuodoissa, niin silloin se täytyy muotoilla paremmin. Mutta olette oikeassa, meidän täytyy huolehtia siitä, että vastavuoroinen pätevyyden tunnustaminen on mahdollista myös tällä alalla ja että ei aseteta liikaa esteitä kansalaisille. Siitä meidän on pidettävä kiinni. Odotan ilolla tulevia keskusteluita. Niistä tulee varmasti todella mielenkiintoisia. Much. Um... Paljon kiitoksia noista tärkeistä näkökohdista ja vaiskeabaa. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös toivottaa kaikille ainakin hyvää uutta vuotta, ainakin terveyden kannalta tämä on kaikkein tärkeintä. Kiitän komissiota tästä esityksestä ja hyvin äh, selkeästä direktiivin esittelystä sisämarkkinoilla. Minusta tärkeää on työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sen vuoksi tämä direktiivi on mielestäni hyvä asia ja olen vakuuttunut siitä, että siitä tulee nyt tulevina vuosina meidän työmme painopiste. On erittäin tärkeää viedä asiaa eteenpäin sisämarkkinoilla. Haluaisin nyt kuitenkin rajoittua yhteen kysymykseen, josta monet saksalaiset kollegatkin ovat puhuneet ja haluaisin puuttua sen hyvin konkreettisesti. Kysymys on nimittäin tästä asiasta joka aiheuttaa huolia, vaikkakin tätä on työllä selvennetty. Eli siis kysymys on sairaanhoitajista ja tästä perustutkinnosta 10-12 vuotta. Katselin tätä tässä esityksessä ja kuuntelin tarkkaan, kun komissio täällä puhui. Hän sanoi, että yleiskoulutus, yleissivistävä koulutus tai vastaava taso Katsoin direktiiviä, mutta siinä sanotaan, että edellytyksenä on 12 vuotta koulua tai vastaavan tasoista koulutusta. Ja sen lisäksi kolme vuotta sairaanhoitajakoulutus. Se, mitä komissio sanoi, sen perusteella voisi sanoa, että riittää, että on kymmenen vuotta koulua, peruskoulua ja sitten kolme vuotta ammattikoulutusta. Se on 13 vuotta, mutta jos komissio kuitenkin lähtee siitä, että pitää olla 12 plus kolme vuotta, meidän täytyy katsoa tätä yksityiskohtaisesti. Ja olisin todella kiitollinen, jos komissio voisi hieman selkeyttää vielä tätä. Olen kollega Gebhardin kanssa samaa mieltä tästä. Saksassa on keskusteltu tästä hyvinkin kiivaasti, ehkäpä hieman tavallaan turhaankin. Minä vastustan hoito ammattien akatemisoimista, koska hyvää hoitajaa ei tehdä yliopistossa. Esimerkiksi Isossa Britanniassa 15 vuotta sitten otettiin sairaanhoitajien yliopistokoulutus käyttöön ja siitä on ollut hyvin huonot kokemukset ja nyt on lähdetty palaamaan takaisin tähän vanhaan järjestelmään. Ja esimerkiksi saksalaisilla sairaanhoitajilla on erittäin hyvä maine myös muissa maissa ja toivon, että löydämme tähän yhteisen ratkaisun ja kiitän jo tästä mahdollisesta selvennyksestä. Kiitos. Well, thank you all very much. Paljon kiitoksia. Jürgen Teacher, haluaisitteko vastata kommentteihin. Haluatteko sanoa jotain ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle? Meidän täytyy edetä. Yritän ihan lyhyesti vastata saksaksi. Monet puhujat puhuivat täällä nimenomaan sairaanhoitajista ja 12 kouluvuodesta. Komissio on tässä sellaisessa tilanteessa, että tässä ei ole kysymys vain Saksasta, vaan 24 jäsenvaltiossa vaaditaan 12 kouluvuotta. Ja maailman terveysjärjestö myös pitää kiinni tästä ja siellä käydään tätä samaa keskustelua. Ja sen vuoksi tähän täytyisi löytää nyt jonkinnäköinen järkevä ratkaisu. Kiitos. Okay, well. Selvä. Kiitos kaikille. Nyt annan Bernadette Vanjulle puheenvuoron. Moi, je crois que le Ihan lyhyesti tämän päivän keskustelu on jo osoittanut ne yhteiset yhteneväiset huolenaiheet, joita meillä kummallakin osapuolella En minä lyhdy mitenkään kommentoimaan. Työ on nyt käynnistynyt. Olemme hyvin kohdentaneet ongelmalliset kohdat ja se, minkä komissio oli myös tehnyt hyvin tässä direktiivisissä, kuinka rohkeasti se oli toiminut. Se tuotiin hyvin täällä myös esille. Parlamentinkin pitää olla rohkea. Ehkä, ehkä vähän vielä uhkarohkeampi tai mennä vielä pidemmällekin tänä vuonna kuin mitä on tähän asti oltu koska se on, siinä on kyse kansalaisten ja ammattilaisten edusta. Meidän täytyy myös ajatella juridisia kysymyksiä kansalaisten kannalta, jotta he tajuaisivat, että Eurooppa ja sisämarkkinat ö, ö, omaavat hyvän maineen, mutta se ei ole ainoastaan välttämätön ja hyödyllinen, mutta se voi olla myös miellyttävä heidän jokapäiväisessä elämässään. Good. Hyvä. Paljon kiitoksia kaikille. Seuraavassa kokouksessa toki Tarkastelemme aikataulua. Ja meillä on myös keskusteluita Tanskan kanssa heidän aikataulustaan, joten pidämme teidät ajan tasalla. Hyvä. Haluan kiittää kovin paljon Rava Parvanovaa kärsivällisyydestä, koska meillä on nyt äänestys hänen lausunnostaan. Meidän on tehtävä se tänä iltapäivänä, koska TRAN-valiokunta käsittelee tätä ensi viikolla. Meidän täytyy saada lausunto valmiiksi. Annan puheenvuoron esittelijälle pari sanaa ennen kuin jatkamme. Voisinko tarkastaa, onko kaikilla äänestyskortit vai äänestäänkö käsin? Onko kaikilla äänestyskortit? Right, I think we'll do the votes. Tehdäänpä käsikäyttöinen äänestys emme ilmoittaneet asiasta teille etukäteen. Rova Parvanovaa, puheenvuoroon teille. Much, uh, Kiitos puheenjohtaja. Tavataan myös kaikille hyvää uutta vuotta. Uh, myöskin toivotan hyviä lentooloja, ei perutettuja lentoja. Kaikille mukavaa lentoa. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä myöskin uskomattoman hyvästä työstä, erinomaisesta yhteistyöstä, joka tuotti laadukkaan lausunnon, jonka, josta neuvottelin koulutusvaliokunnan esittelijän kanssa. Se tulee saamaan siinä valiokunnassa tukea. Uskon, että komissio tekee direktiivehdotuksensa. Meillä on oikein hyviä muutoksia ja järkeviä argumentteja, jotta meidän valiokuntamme olisi joko yksin vastuussa tästä direktiivistä tai säännön 51 mukaisesti yhdessä kulutusvaliokunnan kanssa. Joten kiitos yhteistyöstä ja toivottavasti äänestys on menestyksekäs. Tranin äänestys on 28. toista ja on tämä on menossa toukokuussa. Kiitos. Uh, now I think you also have... Teillä on varmasti myös lisää suullinen tarkistus 22. Teksti kertaa täällä englanniksi, mutta lukisitteko sen? Kun hetki koittaa, niin voit esitellä sen. Tarkistus 22, joka koskee peruuntuneita lentoja. Ja äh, pyrimme välttämään sanan uh, equal treatment, vastavuoroinen, uh, tasa-arvoinen kohtelu ja käytämme sana equitable treatment, joka on tasavertainen. Equalin sijasta equitable. No, palataan asiaan. Äänestään käsitse. Jos paljon alaisia äänestyksiä tulisi, niin tänään elektronisesti, mutta ei varmaan tule. Tarkistus 14 puolesta vastaan Selvästi hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sekin on hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty kompromissi neljä puolesta. Olemme kompromissin nelosessa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen Verniolta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastus 17 de Jong puolesta. Nyt täytyy laskea puolesta. 17 puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 18 Turunen puolesta vastaan hyväksytty. 19 Grech ja 40 peret puolesta vastaan hyväksytty. 22 suullisen tarkistuksen kerran. Täytyykö Parvanova lukea se uudestaan? Selvä. 22 suullisesti muutettuna puolesta vastaan. Hyväksytty. 23 vedetty pois. 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkastus 7 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 49 50. Kompromissitarkastus 11 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 51. De Jong Trantafilides puolesta. Vastaan. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 56 De Jong puolesta vastaan hyväksytty. Lausuntoluonnos kokonaisuudessaan. Kuinka monella on kortit? Lasketaan Gepardin käsi. Tarkistetaan elektronisesti. Äänestys alkaa. Minullakaan ei ole omaa korttia äänestän Gepardin kanssa. Äänestys alkaa. aha, tämä ei toimi. Right, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta, kun Gebhard ja minä ovat, on laskettu mukaan ja yhtään vastaan. Paljon kiitoksia, Rava Porvanova. Ja me odotamme, että te puolustatte meidän kantaamme kuljetusvaliokunnassa. Tiedät, tiedän että saatte hyvän lämpimän vastaanoton kollegaltani herra Simpsonilta. Paljon kiitoksia. Ja nyt on kiinnostava ehdotus, toivottavasti jäätte kuuntelemaan sitä, koska aloitamme tänään kyt ja se on yhdeksän komission ehdottomat liittyvät ää, tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskeva jäsenvaltioiden lainsäädännön yhden, yhdenmukaistamista. Komissio esittelee vaikutusarvion. Herra Jacques Macmillan on paikalla. Hän on va- vapaan liikkuvuuden ja markkinoiden valvonnan pääosasta, johtaja. Hän on aktiivinen osanottaja. Olet tervetullut Jacques ja Gisla Pina Tondo on myöskin täällä. Valitettavasti Rova Roittovaa ei päässyt paikalle. Keskustelemme asiasta ajatuksen pohjalta. Päätimme, että jatkamme vaikutusarvion tehdä Schwab on siinä tilalla. Kolme valiokunnan jäseniä. Salvin ja vasta nimitetty varjoesittelijäksi. Kaikki varjoesittelijät ovat tervetulleita pitämättä puheitta pyydän Jacques Melania puhumaan. Hänellä on sinun esitys. Näkyvätkö ne verkossa? Eli toivotan sinut tervetulleeksi esittelemään uutta lainsäädännön yhdenmukaistamisen vaikutusarviointia. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan teille ja valiokunnallenne hyvää hedelmistä uutta vuotta. Toivottavasti tästä tulee paljon tekemistä rakentavalla tavalla. Meillä on aika monen haaste selittää tämä paketti. Tämä erityisesti jatkoa sille, jota yhdessä teimme 2007-2008, joka liittyi hyödykepakettiin. Ja päätöksen 768 päätöksen mukaisesti lupasimme, pyrimme yhdenmukaistamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä mahdollisimman paljon tähän teho, ottaa huomioon nämä voimakkaammat, tehokkaammat tekniikat, jotka hyödykkäpaketissa olivat. Tässä tuotepaketissa tavoitteena oli taata korkea Suojeluun tässä työ, työpaikoilla, ympäristön suojelu, tuoteturvallisuus, mikä takaisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden korkean suojan seurauksena. Yksi tavoite oli yksinkertaista lainsäädäntöä, tehdä sitä yhteensopivampaa ja selkeämpää. Tiedämme, että taloudelliset toimijat, tuottajat kohtaavat yhä enemmän erilaisia lainsäädännön palasia. Yhteiskuntamme on ihan monimutkaisempi, lainsäädäntöympäristö monimutkaisempi. Mitä enemmän lainsäädäntöä täytyy soveltaa, sitä helpompaa heille on, jos ne sanovat samanlaisia tai ainakin samankaltaisia asioita. Yksi 2008 tavoite oli myös taata, että tämä lainsäädäntö puitteista viedään loppuun, mitä tulee laboratorioihin, valvontaelimiin, akkreditointiin. Ja erityisesti pyrittiin luomaan uusi markkinavalvontapolitiikka, jota aikaisemmin ei oltu pystytty luomaan ollenkaan. Tuotepaketin eri piirteet ovat kansalainsäädäntöpaperi, dokumentissa asetuksessa 765, jos markkinavalvonta ja akkreditointi ja CE-merkinnät ovat, ja päätös 768, jossa on yhteiset tekniset vaatimukset, määrittelyt, taloudellisten toimijoiden velvollisuudet, ilmoitusprosessit ja nämä ilmoituksen saavat elimet koskien lainmukaisuutta. Ja tässä pyritään myös luomaan yhdenmukaistettu harmoni, harmonisointimenettely, täytäntöpanomenettely. Jos nämä elementit eivät vastaa toisiaan, niin tuottajien elämä vaikeutuu, kun he eivät tiedä, mitä menettelyä seurata, ja viranomaiset eivät tiedä, mitä menettelyä pitäisi pyytää seuraamaan. Tuossa päätöksessä on myöskin markkinavalvontaan liittyviä tekijöitä, erityisesti vahvistettu turvamekanismi, kun kansalliset viranomaiset kohtaavat vaarallisia tuotteita. NLFn täytäntöönpano alkoi hyväksynnän hetkellä. Olemme työskennelleet jäsenvaltioiden kanssa, jota saimme läheisempää yhteistyötä markkinavalvonnan alueella. Seurasimme uutta lainsäädäntöä. Asetus on suoraan soveltuva, joten ei tarvinnut jahdata jäsenvaltiota ja niiden transponointitekstejä, mutta jonkun verran kansallista lainsäädäntöä piti muuttaa. tässä on tällainen omituinen eläin. Me kutsumme niitä sui generis päätökseksi, eli sen omalainen niin sitä ei kohdisteta tuottajille eikä jäsenvaltiolle. Sitä ei kohdisteta kenellekään muulle kuin EU-instituutiolle. Mutta tässä päätöksessä on nämä yhteiset piirteet, jotka täytyy lainsäädäntöön liittää, jotta voidaan taata koherenssi. Joten päätöksen täytäntöönpano merkitsee pohjimmiltaan sitä, että meidän täytyy siirtää päätöksen teksti sektorilainsäädäntöön. Tässä on kohtia, joissa jäsenvaltiot täytäntöönpanevat ää, päätöksen jotakin kohtia suoraan, eivätkä odota, että direktiiviä muutetaan. Me tiedämme, että osa jäsenvaltioista käyttää jo ää, lainmukaisuuden arviointia arviointielimen kanssa ilman odottama, e, eivätkö ne ole odottaneet, että direktiiviä on hyväksytty. 768 koherenssi toteutuu vasta, kun me säädämme sektorilainsäädäntöä, mikä merkitsee, että täytäntöönpano lainsäädäntöä täytyy laatia. Tämä yhdenmukaistamisen hyödyt ovat selviä kaikille. Se merkitsee, että lainsäädäntö on koherenttia. Se merkitsee, että taak- turha taakka vähenee, koska täytyy ryhtyä toimii siksi, että lainsäädännön ympäristö on sekava. Lainsäädäntö selkeytyy, joten sen tehokkuus ja täytäntöönpanno lisääntyvät todennäköisesti. on sitten todennäköisemmin kunnioittavat lakia, koska tietävät, mitä kunnioittavaa. miten tämä yhdenmukaistaminen sitten etenee. Alun perin, kun päätös hyväksyttiin, kun te hyväksytte päätöksen, anteeksi, te hyväksytte, me ehdotimme, te hyväksytte. Ideana oli, että joka kerta kun lainsäädäntöä uudistettaisiin, järjestelmällisesti tarkastaisimme, miten kukin direktiivi uudistamisen yhteydessä yhdenmukaistettaisiin. Tämä oli alkuperäinen suunnitelma. Sitten komissio heittäytyi masokistisemmaksi. Ajattelin, että jospa tehtäisiinkin paketti. Sen sijaan, että etenisimme tapaus tapaukselta Jos ajattelemme tuotteen teknistä yhdenmukaista lähentämistä, jos ajatellaan yrityspääosaston elämää, siinä on 600 tapausta. Jos odottaisimme koko paketin hyötyä, sitten kun päästään 600, niin olemme jo ikääntyneet aika lailla. Joten ajattelemme, että pistetään paketti. ajatuksena oli pohjata sille vauhdille, jossa tuotepaketti oli. Me saimme aika paljon näkyvyyttä lehdistössä. Taloudelliset toimijat olivat kiinnostuneita, viranomaiset olivat kiinnostuneita. Joten ajateltiin, että paketti menisi ulottuisi laajemmalle ja etenisi nopeammin. Oli myös hyvä kikka. Yksi tärkeä hyöty tästä on, että me vahvistamme myös asetuksen 765 valvontasäädöksiä, koska asetus vaatii jäsenvaltioilta markkinoiden valvontaa, mutta tuoteturvallisuuskriteerit ovat direktiiveissä, joten täytyy luoda kytkös näiden kahden välillä. Yhdenmukaistamisprosessin myötä tämä turvallisuus säännöt ovat yhdenmukaisia valvontasääntöjen kanssa. Joten paketti ajatuksena oli erittäin houkutteleva. Tämä mahdollistaa myös sen, että luomme nopeammin tasaisen pelikentän toimijoille. Joten äh, lähdemme lainsäädäntöä tarkastelemaan. Ensiksi tunnistaminen lainsäädännön osat, jotka olivat jo menossa tarkistukseen, niitä oli paljon lääketieteelliset laitteet ja erilaiset vapaa ja laitteet, ää, telekommunikaatiodirektiivi. Mutta sen tarkastelemme myös niitä direktiivejä, joita ei oltaisi tar- uudistamassa. Oli vaikea ajatella, että tekisimme horisontaalisen paketin sellaiselle direktiiville, jota sektoriuudistamista tehtäisiin, koska oltaisiin mentäisiin kunkin sektorin turvallisuuskysymyksiin. Se on erittäin spesifiä. Me pyrimme siihen, että, että lisäisimme tuotepaketin horisontaalisia elementtejä eri direktiiveihin ja Ensimmäinen valintakriteeri oli tarkastelemme direktiivejä, joita ei normaalisti uudistettaisi, mutta jossa tilanne parannisi, jos markkinoiden valvonta ja yksinkertaistaminen toteutuisivat niin osana suuren paketin yhdenmukaistamista. Haluaisin sanoa, että näitä on se kymmenen. Kymmenen olemme identifioineet komission hyväksymismenettelyssä. Esitettiin kysymys. Olisiko yksi, yksi direktiivi, jota ei pitäisi uudistaa tämä paine laitteet, tämä jäi, jäi sitten tähän putkeen. Tämän takia paperit viittaavat kymmeneen direktiiviin ja vaikutusarviointi ää, perustuu kymmeneen. Mutta yhdeksästä tuli vain tiedot, koska nämä paineistetut laitteet jäivät tähän putkeen kiinni. Puhun yhdeksästä direktiivistä. Pääkriteeri oli siis se, että näitä direktiivejä ei oltaisi uudistamassa. Minkä vuoksi näyttää, että nämä paketit, osat eivät sopisi yhteen, eivätkä ne sovikaan. Kävimme direktiivin läpi, katsomme horisontaalisia teemoja. Tämä voitaisiin siis yhteenmukaistaa. Ja tästä tuli ilmeisimpiä kysymyksiä esimerkiksi määrittelyt. Jos määrittelyt eivät ole samat valmistajalle maahantuojalla oli ongelma, ja sille samaa määritelmää markkinoille saattamisessa oli ongelmia. Määrittelyt oli se, Tämä lainmukaisuuden arviointi oli tietysti tärkeä tekijä. Tämä eri tahojen tiedonsaanti. olemme huomanneet, että e- vaarallisten tuotteiden löytäminen markkinoilta selittävät ongelmat johtavat siitä, että nämä tahot, jotka saivat ilmoitukset, eivät aina vastanneet niiltä odotettavia laatuvaatimuksia meidän täytyy vahvistaa seurattavuusvaatimuksia, koska me tiedämme, tämä on yksi tärkeimmistä piirteistä, joka auttaa markkinavalvontaa, koska tuotetta ei voi seurata, asialle ei voi tehdä mitään. Toiseksi tällaisten toimijoiden perustava asema oli meille tärkeä. Oli selvää, että taloudellisten toimii, niin, että vaatimusten pitäisi olla sama kaikissa direktiiveissä. Ei ole mitään syytä, miksi näin ei olisi. Ja tämä helpottaisi sen määrittelemistä, kuka tekee mitä lainsäädännössä ää, valmistajien, maahantuojien ja vähittäiskaupan kanssa. Päätimme, että nämä horisontaaliset tekijät olivat tärkeimpiä tartuttavaksi. Nämä eivät vaikuttaisi sektorikohtaisiin kysymyksiin. Direktiivi teksti on siis on mahdollisimman johdonmukaisesti noudattanut päätökseen 768 tekstiä. Sanoin niin systemaattisesti kuin mahdollista. Sillä jossakin tapauksessa me olemme käyttäneet vielä sektoridirektiivien kieltä, jotta sisäinen johdonmukaisuus direktiivin sisällä säilyisi. Olemme taanneet, että sanat tar- tarkoittavat ihan samaa, mutta joskus sanamuoto vaihtelee direktiivistä toiseen koska silloin ne natsaavat paremmin lainsäädännön muun tekstin kanssa. Me olemme yhdenmukaistamisprosesseja tarkastelleet yksi yhteen pohjalta. Emme ole siis direktiivin ottaneet mitään uutta mukaan, jossa sääntöjen mukaisuutta arvioidaan – saa direktiivissä. Kysymys on päivitetty 2008 versio, joka on otettu mukaan. Emme ole valinneet mitään muita menettelyitä. Olemme pitäytyneet alkuperäisessä direktiivissä, olemme vain yhdenmukaistaneet ja päivittäneet. Direktiivit, joista puhutaan, olen pahoillani, että käytämme lyhennyksiä, mutta virta tai elektromagneettinen yhteensopiva ja sitten räjähteet, sähkömagneettinen yhteensopivuus siis. Sitten mittalaitteet ja sitten itse toimivat vaat, jotka kulkevat yhdessä. Sitten kaksi kemiallista, kemiallista, pyrotekniset ja väestönsuojelua. Sitten hissit. Nämä kaikki eivät yhdessä toimi, kuulu tavallaan yhteen. Ne kattavat todella laajan sektorin, mutta ideana oli se, että nämä eivät olleet menossa uudistukseen, niin halusimme, että nämä hyötyvät siitä, että paketti oli saanut tuolta purjeisiin 2008. tämä paineastia direktiivi, jonka painelaitteita koskeva paketti, joka piti tulla mukaan, ei ole vielä tullut. Joten meillä oli vaihtoisarviointiprojekti, joka keskittyy ainoastaan näihin laajalaisiin horisontaalisiin tekijöihin. Me ajatellaan ollenkaan revisiointia, joten keskitymme näihin ilmoituksen saajien ilmoituksen antamiseen, lainmukaisuuden seura- seurattavuutta ja niin poispäin. Josefina puhuu äh, vaikutusarvioinnista sinänsä. Ne, jotka vanhan direktiivin tuntevat, huomaavat, että tätä on vähän vaikea lukea. Kun Lissabonin sopimus on nyt toiminnassa – meidän on on pakko tehdä tällainen uudelleenlaadinta sopimusmuutoksen jälkeen. Meidän pitää nyt poistaa lainsäädäntö, joka viittaa yhteisön lainsäädäntöön ja niin poispäin. Täytyy puhua unionista. Oikeuspalvelut sanoivat, että tehdäänpä uudelleenlaadinta. Joten tekstit, jotka on edessä, on uudelleen muodossa. Käännöksiä on myös muutettu. Käännöspalvelut olivat hyvin tietoisia siitä, monet näistä direktiiveistä hyväksyttiin ennen kuin 12 uutta jäsenvaltiota tuli ja liittymisen jälkeen käännökset tehtiin erittäin nopeasti. Käänteillä ei ollut kokemusta yhteisön tekniikoista. Joten jotakin kieliversioita on päivitetty. Niin, että ne ovat enemmän komission päivittäisen kielen käytön mukaisia. Emme me ole kätkeneet muutoksia tänne minnekään. Tämä vain tarkoittaa sitä, että kääntäjät ovat sopeuttaneet joidenkin uusien jäsenvaltioiden kieliversioita niin, että ne vastaavat unionin uutta slangia, ammattiterminologiaa. Lopuksi pitäisi alleviivata direktiivien sisällön suhteen, että nämä standardointiartiklat, joita meillä direktiiveissä tavallisesti on, on siirretty komission asetusehdotukseen. Olemme siis ottaneet pois tästä osan lain, meillä on osa tästä lain mukaisuuden vaatimuksista. Meillä on yksi artikla siitä, ja sitten muu on mennyt komission standardointiehdotukseen, jota varmasti erittäin tarkkaan seuraatte. Ja näin toisena päivänä. Johonkin näihin direktiiveihin liittyy komiteoita, joten piti käydä tästä tätä komitologiakeskustelua. Nämä räjähtävät räjähdysvaaralliset tilat on otettu pois ja hissit, pyöräteknologia, räjähteet, mittauslaitteet, niillä on komiteansa, mutta rajoitetut toimet Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet ja äh, muut kuin itse toimivat vaat ja painajastajat, niillä ei ole komiteoita eikä ole lisätty. Eli yhdeksästä Erityksestä useimmilla ei ole komiteoita olemme antaneet delegoituja täytäntöönpanoa oikeuksia, erittäin täsmällisiä oikeuksia siviilikäyttäjän tarkoittaa räjähdystarvikkeiden tapauksessa sitten his, hissien sähkömagneettiset laitteet ja pyroteknisten tuotteiden tapauksessa. Ja nyt tullaan lopettamaan. Olemme aloittaneet keskustelut neuvostossa kanssa Puolan kaudella Ja aloitamme ensi viikolla Tanskan kanssa. Neuvosto painottaa tätä pakettikäsitettä. Joten tässä on yksi työryhmä, tämä tekninen harmonisointiryhmä, ei sektorikomiteoita. Käsittelemme keskustelua neuvostossa teema, teemalta. Välttelemme tätä direktiivi direktiivi pohjalta, koska sitten me päädymme sektori sektorilta keskusteluun. Koska aina joku sitten jarruttaa keskusteluita. Pitäydymme teemakeskusteluissa. Yhtenä päivänä on esimerkiksi taloudellisten toimien velvoitteet, turvalausekkeet, sitten ilmoituksen vastaanottavat tahot, direktiivi kerrallaan sitten. Pyrimme pitää etäisyyttä sektoreiden houkutuksiin. Me pyrimme tässä yhdenmukaistamaan horjensantaalisia teemoja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Meillä on yksi sektorikohtainen muutos paketissa. Ei sitä ota peittää. Se on siellä. Ei siinä ole mitään vikaa. Ja se on tässä pyroteknisissä tuotteissa. Meidän täytyy pikaisesti muuttaa säädöstä pyroteknisten tuotteiden direktiivissä. Jos me muuten, niin 2013 yksikään autovalmistaja ei saisi saattaa markkinoille näitä ää, laimukaisia airbageja tai tai turvavöitä koska niissä on tällaisia sotilastandardeja noudattavia ja Direktiivissä virheen vuoksi sanotaan, että ei saa käyttää, sotilaslaitteistoa ei saa käyttää ollenkaan. Ja direktiivi pätee näihin laitteisiin. Ja täällä olemme muuttaneet kolmea riviä pyroteknisten tuotteiden direktiivissä. Joten nämä turva, ilmapussit ja muut turvajärjestelmät autoissa säilyvät. Siinä on yksi lause suoraan muutettu. En minä piilottele mitään. Pyrimme välttämään sektorikohtaisia muutoksia, koska sitten meillä ei ole enää pakettia. Me toivomme, että teitä ei, te ette pyytäisi sektorikohtaisia muutoksia. Jos niitä tulee, niin pyrimme tekemään ne lopuksi. Ja että pakettikeskustelu pysyy pakettikeskusteluna puhtaasti kohti loppua. Ja sitten nämä moduulit, kaikki kiinnostavaa, kaikki, muistan kun kaikki 2008 tätä lainmukaisuus kiinnostuneena seuraavaksi on tällaisia elektronisia keskusteluja asiantuntijoiden kesken, jotta tästä ei läikkyisi mitään salikeskusteluihin. Tällainen ehdotus on pöydällä. Josefina, puhun nyt vaikutusarviosta sinällään. Olen pitänyt kaikilta kansallisilta asiantuntijoilta ja viranomaiselta, että he työskentelevät englanninkielisen version pohjalta. Ei kielellisten versioiden, muiden kielellisten versioiden kanssa ole ongelmia, nehän ovat virallisia. Mutta kielellisistä säännöistä muiden versioiden kesken on eniten eroa, että englanninkielinen versio on lähinnä paitasta 768. Muissa kielissä saattaa olla kielisiä poikkeamia. Tämä koskee sisältöä. Joten keskustelun selkeyttämiseksi pysymme kaikkien pitäytymään englanninkielisessä versiossa. Tässä yleisesitys. Annako puheenvuoro vain Josepinelle vai? Kyllä. Josefina voisi käydä lävitse vaikutuksen arviointielementit, koska te katoitte kyllä niistäkin jo osan. Joten jos hän voisi hyvin nopeasti mennä eh, kustannushyöty näkemyksiin. Thank you very much. Ai lyhyempi versio, hyvä, kiitos. Ja varmasti hänen osuutensa on varmaan hieman värikkäämpi kuin sinun osuutesi. Next, please. Uh, yes. kohtaa ajatellen nyt hieman aikataulua, niin keskityn muutamaan asiaan vain. Muutama sana informaatio lähteestä, jota olemme käyttäneet analyysin pohjana. Ja sitten ehdotan ihan nopea, e- e- esittelen ihan nopeasti nämä ongelmat. Jack tosi niistä jo kattoi monet, mutta ihan lyhykäisesti käyn ne Ja sitten vaikutukset näihin eri optioihin, tämä op, nämä optiot ja sitten äh, mit, millä tavalla tämä vaikuttaa esimerkiksi taloudellisiin näkökulmiin. Mitkä ovat tiedon päälähteet? Ensinnäkin äh, tämä nykyinen vaikutusten arviointi perustuu siihen edelliseen, siihen vanhaan, jonka komissio teki ennen uuden lainsäädäntöpuitteiston hyväksymistä. Tämä perustuu sektoraaliseen informaatioon, joita on kerätty kahden suuren konsultointikierroksen aikana. Yksi oli julkinen kuuleminen kesä lokakuun välissä 2010, jossa oli kyselylomakkeita, jossa keskityttiin erityisesti taloudellisiin toimijoihin, viranomaisiin, elimiin ja loppukäyttäjiin. Ja toinen kuuleminen oli tällainen konsultointi, jossa keskityttiin erityisesti PK-yrityksiin. Ja me teimme tämän Enterprise Europe Networkin kanssa. Ja me olemme saaneet yli 900 vastausta näistä kymmenestä direktiivistä. Sen lisäksi keräsimme paljon palautetta eri asiantuntijaryhmiltä, työryhmiltä, markkinatutkimuslaitoksilta ja luonnollisesti myös suorista yhteyksistä teollisuuden etujärjestöjen kanssa. Meillä on kolme suurinta ongelmaa, jotka me olimme oikeastaan jo tunnistaneet aikaisemminkin. Ensimmäinen ongelma on se, että mm, kaikki tuotteet eivät vastaa direktiivin vaatimuksia. lähes kaikki taloudelliset toimijat olivat sitä mieltä, että koko sektoria koskee tämä noudattamatta jättäminen. Ehkäpä tämä vähemmän tuntui tällaisissa erikoistuneissa asioissa, kuten esimerkiksi räjähteet tai pyrotekniikka. Noudattamatta jättäminen on ongelma kuluttajille, jotka voivat kärsiä sekä taloudellisia että terveydellisiä vaikutuksia, jos tuote ei toimi niin kuin sen pitää. Mutta tämä vaikuttaa myös äh, taloudellisiin tekijöihin, koska äh, he, heitä tavallaan rangaistaan tästä noudattamatta niiden taholta, jotka jättävät noudattamatta sääntöjä. Se, että on paljon äh, tuotteita, jotka eivät vastaa sääntöjä, johtuu siitä, että markkinat eivät toimi tehokkaalla tavalla. Tämä johtuu monista tekijöistä. Haluaisin painottaa erityisesti kahta tekijää. Ensimmäinen on kaikki ne ongelmat, mitä äh, viranomaisilla on näiden tuotteiden äh, löytämisessä. Ja vaikkakin tämä tuote löydettäisiin, niin viranomaisilla on vaikea äh, tavallaan löytää tämän tuotteen lähde Ja toinen ongelma markkinatutkimusviranomaisille on se, että olemassa oleva EU-lainsäädäntö antaa viranomaisille mahdollisuuden ottaa yhteyttä tuottajiin, mutta ei muihin taloudellisiin toimijoihin, kuten esimerkiksi jakelikanaviin. Jos tuotta tulee EUn ulkopuolelta, kolmansista maista, silloin on erittäin tärkeää, että markkinavalvontaviranomaiset voivat ottaa yhteyttä siihen yksikköön, joka on tuonut nämä tuotteet EUn markkinoille. Sen lisäksi tiettyjen elinten puutteellinen toiminta saattaa johtua myös pätevyyden puutteesta. Ja tämä liittyy myös esimerkiksi alihankkijoihin. Voimme myös puhua epäreiluista sertifiointikäytänteistä, mutta suurin syy on se, millä tavalla kansalliset viranomaiset arvioivat nämä notifioidut elimet, millä tavalla ne saavat lupansa. Meillä on viranomaisia eri jäsenvaltioissa, jotka eivät välttämättä tulkitse sääntöjä samalla tavalla. Pätevyystaso ei välttämättä ole sama, meillä ei välttämättä ole samia toimivaltuuksia, he eivät välttämättä valvo samalla innokkuudella näitä markkinoita. Sitten kolmas ongelma koskee eri direktiivien tekstien epäjohdonmukaisuuksia. Näitä direktiivejä ei ole laadittu täysin samalla tavalla. Tässä on kysymys historiallisesta lainsäädännön kehityksestä. Näitä direktiivejä ei kaikkia ole kirjoitettu samaan aikaan. Tämä on toki tavallaan ymmärrettävää. Ja tämä aiheuttaa sitten ongelmia näiden direktiivien toimeenpanossa usein tuotteet ovat kahden tai useamman direktiivin alaisia. Nyt olen puhunut ongelmasta, millä tavalla sitten voimme puuttua näihin ongelmiin. Uusi lainsäädännöllinen puitteisto ja varsinkin tämä 768 teksti ehdottaa erityisiä toimenpiteitä tämän ongelman ratkaisemiseksi, mitä tulee noudattamatta jättämiseen, niin tässä asetetaan tiettyjä velvollisuuksia myös jakelijoille, jakeluketjulle ja se rooli, mikä eh, jakeluketjulla on. Mutta markkinavalvontaviranomaiset voivat nyt sitten puuttua myös tähän. Päätös 768 asettaa myös selkeät jäljitettävyyssäännöt, mikä helpottaa markkina valvontaviranomaisten tehtävää. Sen lisäksi tässä vaaditaan myös tällaisia suojalausekemenettelyitä. Minulla ei ole aikaa niitä selittää, mutta tämä uusi menettelytapa tulee auttamaan eri jäsenvaltioiden viranomaisia toimimaan samankaltaisella tavalla. Se ratkaisu, mikä päätöksellä 768 on näiden elinten on, on se, että perustetaan uudet kriteerit parhaille käytänteille, jotka koskevat myös alihankkijoita. Tässä on myös uudistettu notifiointimenettely, jossa vaaditaan parempaa äh, valvontaa. Ja lopuksi NLFllä pyritään ratkaisemaan myös direktiivin tekstien epäjohdonmukaisuuksia ja epätasapainoisuuksia tällä imo lausekkeella 768. Ja me uskomme, että me olemme kyenneet identifioimaan nämä suurimmat ongelmat. Sen lisäksi, että analysoimme tätä näiden optioiden vai, tehokkuutta, niin pyrimme myös arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia ja varsinkin se, miten se vaikuttaa sisämarkkinoihin, minkälaisia kustannuksia se aiheuttaa. Ja pääviesti on se, että Tällä parannetaan sisämarkkinoiden toimivuutta, koska viranomaiset voivat toimia yhtäläisemmällä tavalla liittyen näihin tuotteisiin, jotka eivät täytä vaatimuksia. Eli tässä nyt puhutaan tavallaan yhtäläisestä lähtökohdasta, parannetusta yhtäläisestä lähtökohdasta kaikille osapuolille. Vaikutusten arviointiraportissa oletetaan, että tämä kaikki tulee parantamaan tavallaan reilua kaupankäyntiä, koska se antaa myös paremmat välineet valvontaviranomaisille taistella noudattamatta jättämistä vastaan. Ja samasta syystä se antaa myös parempaa tukea ja suojelua kansanterveydelle ja ympäristön suojelulle. Ajattelen tässä tätä pyrotekniikka-direktiiviä sen vuoksi, että tässä direktiivissä on monien tavoitteiden lisäksi myös ympäristön suojelu. Mitä sitten tulee kustannuksiin, vaikutusten arvioinnissa? Tämä ei koske lähin... Tässä ei ole kysymys lisäkustannuksista koska monin tavoin tämä kodifioi olemassa olevat parhaat käytänteet. Tämä ei merkitse sitä, että eikö olisi mahdollista, että tulee tiettyjä kustannuksen nousuja, mutta kuitenkin suurin osa osallistujista on arvioinut, että nämä kustannusten nousut tulevat olemaan hyvin vaatimattomia. Mitä tulee sitten kustannuksiin julkisille viranomaisille, niin viranomaisilla on kuitenkin paljon voitettavaa tämän yhdistämisen kautta sen vuoksi, että he kykenevät, heillä on tavallaan vahvemmat välineet ilman lisäkustannuksia. Ainoa alue, jossa lisäkustannukset ainakin aluksi ehkäpä ovat näkyvissä parhaiten, liittyvät notifiointiin sen vuoksi, että notifioitujen elinten vaatimukset tulevat olemaan sellaiset, että nämä elimet, jotka haluavat toimia vastaavanlaisena, joutuvat uusimaan tämän notifiointimenettelyn. Mutta näitä kustannuksia ei tule yliarvioida. Me olemme arvioineet, että keskimäärin tämä uudelleen notifiointidirektiiviä ja viranomaista kohden. Ja ole, lopputuloksena oli se, että nämä kustannukset ovat rajalliset. Ja ne muutamat poikkeukset, jotka ovat ehkäpä hieman suurempia, niin siinäkin täytyy muistaa, että komissio on ehdottanut tämä siirtymän kautta, joka on kaksi vuotta. Ja tämän pitäisi antaa viranomaisille tarpeeksi aikaa toimeenpanna tehtävänsä. Ja sitten vielä täten pääsin päätökseen ja toivottavasti tämä nyt oli hyödyllistä ja voin vastata kysymyksiin. Um, Paljon kiitoksia. Oli oikein hyvä, että muistutit meitä siitä, kuinka tärkeä tämä markkinavalvonta on ja nämä ilmoituksen saajat ovat. Charlie paikalla hän varmaan haluaa puhua tästä aikaisempaan mietintöön liittyen. Ja on hyvä tarkastella tätä koko ehdotusta tuon alueen parantamisen kannalta. Ja jos me saamme jäsenvaltiolta parannuksia näillä sektoreilla. Ehkä se parantaisi markkinavalvonnan tasoa. Muutenkin me olemme kaikki varmasti vähän huolestuneita siitä. Anders Schwab, onko sillä Rova Roittovaan kommentit? Ja Schaldemose haluaa sitten kommentoida. En tiedä, oletko virallinen varjo sitten, mutta tiedän, että haluat laittaa lusikkasi soppaa siihen. Kreutzmann, haluatko joku muu puhua? Puhun lyhyesti myös. Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Minulle ja minun ryhmällämme on suuri ilo saada Macmillan jälleen tänne valiokuntaan. Ja kun me nyt äh, katselemme tätä äh, nyt tämän päivän keskusteluista näistä viallisista rintaimplanteista, niin tässä tehdään ehdotuksia myös äh, muille tuoteryhmille, jotka tulevat olemaan suuntaantavia. Kollegani Susanna Roittava ikävä kyllä ei voi olla juuri nyt paikalla. Hän pyysi minua sen vuoksi tuomaan hänen nimissään muutamia asioita esiin. Tein sen hyvin lyhykäisesti ja epäbyrokraattisesti ja ajattelin tehdä sen englanniksi. Rova Roittava on sitä mieltä, että tämä yhdeksän direktiivin paketti on tärkeä askel kohti EUn sisämarkkinoiden loppuun viemistä. Nyt on kysymys lähinnä teknisistä normeista, niin uusi lainsäädännöllinen puitteisto tulee antamaan mahdollisuuden parempaan johdonmukaisempaan toimeenpanoon ja harmonisointiin, jonka kautta voidaan parastaa sekä kuluttajien että tuottajien luottamusta. Tässä kontekstissa Roittava pitää hyvänä, että komissio on kuullut useita satoja pk-yrityksiä ja kysynyt heiltä heidän näkemyksiään toimeenpanosta ja ottanut tämän palautteen mukaan tähän harmonisointipakettiin, josta me tänään puhumme. Edustaja Roitova henkilökohtaisesti myös tukee tätä lainsäädännöllistä optiota mieluummin kuin se, että olisi tällainen suositus hän äh, on ottanut esiin koko joukon asioita, jotka nyt jätän tästä pois, mutta haluaisin painottaa, että edustaja Roitova äh, pitää tärkeänä sitä, että valiokunnassa tehdään vahvasti yhteistyötä ja hän tekee parhaansa noudattaakseen komission ehdotusta jonka myös neuvosto on hyväksynyt. Eli pidetään kiinni nämä yhdeksän eri direktiiviä pakettina yhdessä niin, että saadaan tämä helposti ja joustavasti käsiteltyä sekä parlamentissa että neuvostossa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Pahoittelen, että emme saaneet varoittavaa puhumaan myöhemmin, mutta oli tärkeää saada pallo rullaamaan. Rosalimoise. Paljon kiitoksia ja hyvää uutta vuotta kaikille. Muistankohan, miten englantia puhutaan pitkän lomien jälkeen? Ensiksi kiitos komissiolle ja Macmillanille esityksestä. Se oli hyvä ja hyödyllinen. Ei ole niin, että olisin kiinnostunut ainoastaan markkinavalvonnasta ja tuoteturvallisuudesta, vaan olin myös valiokuntamme esittelijä 768 päätöksestä, kun se aikoinaan tehtiin, joten minulla on mukava nähdä, että työ etenee. Olen varma, että kun nämä direktiivit on yhteenmukaistettu, niin tuota turvallisuus ja markkinavalvonta paranee. Meidän pitäisi käyttää tätä mahdollisuutta sen selvittämiseksi, pitäisikö parantaa jotakin velvollisuuksia, vahvistaa jotakin velvollisuuksia vähän enemmän kuin tuotepaketissa. Meidän pitää sisällyttää paketti, sujuva menettely, mutta pitäisi myös mahdollistaa itsellemme se, että voimme sitä kysymykseen, riittääkö tämä turvallisuuden takaamiseksi sisämarkkinoilla. Kreutzmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Mitä tulee tuotantoon kolmannissa kolmisissa maissa ja että osa näistä tuotteista, jotka tuodaan EU:hun, eivät ole säännösten mukaisia. Sen vuoksi on tärkeää, että voidaan puuttua välittömästi näihin, jotka tuovat nämä tuotteet markkinoille ja huolehtia sitä kautta, että nämä tuotteet ovat oikeanlaisia ja niin, että tässä saadaan aikaan oikeusvarmuutta myös maahantuojille. Ja sen lisäksi täytyy huomioida se, että toimijat ja viranomaiset kykenevät äh, tämän, nämä toimeenpanemaan ilman liiallista hallinnollista taakkaa. Äh, tämä paketti yksistään ei äh, riitä. Tässä on vielä muitakin ongelmia, jotka on ratkaistava. Meidän täytyy myös muuttaa säädöstä, asetusta, joka koskee markkinavalvontaa, markkinoiden valvontaa, niin että voimme myös taata sisämarkkinoiden ulkorajat. Ja sen lisäksi tutkimuksissa on käynyt äh, selviksi, että näissä äh, tuotteissa, äh, jotka eivät ole, ole, ole lakien mukaisia, että ne ovat usein väärennöksiä. Uh, thank you very much. Uh, just a few... Paljon kiitoksia. Pari kommenttia Ashley Foxin puolesta, joka oli meidän varjoesittelijäryhmästäni. Hän myös pitää ehdotusta perin tervetulleena. Erityisesti, kuten toisesta esityksestä tuli yhdenmukaistettujen menettelyjen merkitys, tekee prosessin hallinnasta tehokkaampaa. Ja toivottavasti rohkaisee jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan. Budjettipaineita varmaan lisääntyy, mutta vaikka budjetit ovat rajoitettuja, jos tehokkuus kasvaa, tulokset paranevat. Kreutzmann puhui tärkeästä asiasta, kun hän puhui ää, äh, tästä identifioinnista, kun määritellään esimerkiksi Euroopassa vahtavaa tuotantoa, pitää määritellä, kenellä, kenellä on vastuu, mutta myöskin maahantuojan velvollisuudet ovat tärkeitä. Asetus kattaa nekin. Me olemme keskustelleet tarjontaketjun toimijoiden merkityksestä ja kaikilla heillä on roolinsa kuluttajan turvallisuuden ja tyytyväisyyden kannalta. Varmasti tulemme työskentelemään tuon asian parissa ja puheenjohtajalle minulle on tärkeää ja toivottavasti viesti välittyy Roitavalle neuvoston lähestymistapa herran Macmillanin johdolla ideana, että työskenneltäisiin horisontaalisesti teemalta, ettei tarkastella tuotteita, vaan markkinavalvonnan piirteitä, säännönmukaisuuden arvion tai ilmoitusasioita horisontaalisesti. Meidän täytyy käsitellä ihan samoin, ja jatkan sitä, mitä Rova Schaldemose sanoi. Tässä haluamme hyödyntää hänen kokemustaan 768 päätöksestä. Haluamme varmistaa, että uudet menettelyt ovat voimakkaita ja tehokkaita jäsenvaltiossa. Koette, että näin on tehty, mutta meidän tehtävä on tarkistaa tämä ja miettiä, voimmeko parantaa asiaa. Lisäämättä kustannuksen kustannuksia ja taakkaa merkittävästi. Tämä on haastava tärkeä ehdotus ja odotamme yhteistyötä Roittovan kanssa, kun hän edistää pakettia. Haluaako joku muu puhua? Herra Macmillan, Haluatteko tämän loppukommentti esittää? Tai Pitonda? Saatte mielelläni, mielellään puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluan vain reagoida johonkin kommentteihin. Unelmomme osittain on, että, että pyrimme hyödyntämään aikaisempien pakettien kokemuksia – ja siksi pyrimme mahdollisimman johdonmukaisesti pitäytyä 2008 pakettiin. On oireellista, että kohtaamme äh, näiden rin- tai implanttien ongelmia ja tätä direktiiviä ollaan muuttamassa. Komissio varmasti ottaa tämän ongelman vakavasti. Mä voin kuitenkin osoittaa, että jos valmistaja haluaa toimia vilpillisesti, sitä on erittäin vaikea estää siinä. Ja sinne menevät niin pitkälle, että sertifioivat tuotteen ja sen jälkeen luovat uuden tuotantolinjan ja uuden tilinpitojärjestelmän, niin laadimmepa mitä lainsäädäntöä täällä tahansa, niin tuollainen ää, äh, härskiys, ei, sillä emme voi mitään. Toiseksi halusin sanoa, että me toimimme päätöksen mukaisesti. Tilanne on kuitenkin täysin toisenlainen, kun paketti hyväksyttiin, koska asetus 768 sitoo koordinoimme jäsenvaltioiden markkinavalvontaa miten ne tekevät riskinarvontaa, kontrollia, palveluiden koordinointia kansallisten viranomaisten ja tullin kanssa. Meillä on jonkun verran kokemusta siitä, että astus alkaa purra. Ja tässä pitää ajatella astuksen 168. Ei pidä pistää direktiivin jotain, joka on jo asetuksessa. Tämä oli muistutus kaikille, että parempaa täytäntöönpanoa tarvitaan, mutta työskentelemme tämän asian parissa ja totta kai me odotamme vastaisia keskusteluita. Good, well, thank you very much. Well, I suspect that many of us do have... Kiitos. Kyllä meillä varmastikin on kaikilla asioita, joihin voisimme viitata. Minä esimerkiksi perjantaina tulen tapaamaan hyvin tärkeän tuottajan Eli liittyen nimenomaan siihen, millä tavalla noudatetaan näitä sääntöjä. Joten tämä notifikaatioprosessi ja jäljitettävyys ovat elementtejä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja esimerkiksi lääketieteen tai elintarvikesektorin alalla nämä välineet ovat hyvin tärkeitä, että ne täyttävät kaikki vaatimukset on hyvin tärkeää tälle valiokunnalle tietää se, että vaikkakin me käsittelemme tässä nyt hyvin teknisiä asioita, että äh, tämä vaikuttaa nimenomaan päivittäistä kuluttajien arkielämään, jos ei suoraan, niin ainakin epäsuorasti. Eli meillä on tässä suuret velvoitteet. Kiitokset tästä. Nyt siirrymme sitten tämän päivän viimeiseen asiaan. Jatkamme keskustelua edustaja Kreutzmannin hyvin tärkeästä työstä, joka liittyy teollisen tekijänoikeuksien tullivalvontaan. Meillä on nyt teidän mietintö luonnoksenne. Kiitokset siitä, että saitte sen tehtyä ennen joulua niin, että se on nyt käännetty. Joten te saatte nyt puheenvuoron niin, että voitte esitellä teidän ajatuksenne ja tarkistuksenne. Jürgen Kreuzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Schutz von Rechten... Kiitos puheenjohtaja. Teollisen tekijänoikeuksien suojelu on erittäin tärkeää Euroopan teollisuudelle. OECD-tutkimus on osoittanut tämän hyvin selkeästi. Liittyen esimerkiksi väärennettyihin tuotteihin, niin eurooppalaiset yritykset menettävät joka vuosi 250 miljardia euroa. Ja oikeusrikkomuksia tapahtuu yhä enemmän ja tämä uhkaa meidän taloutemme kasvua ja työpaikkoja. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on Euroopan unionissa tehokkaat menettelytavat puuttua tähän. Tulliviranomaisilla on tässä erityisen keskeinen rooli sen vuoksi, että he voivat pysäyttää nämä tuotteet ennen kuin ne päätyvät sisämarkkinoille. Ja sama koskee myös esimerkiksi pienempiäkin tuotteita, jotka on, joita on muuten vaikeampi löytää. Monet, monilla mailla on oma lainsäädäntönsä, mutta vuodesta 2003 lähtien on kuitenkin tullut tiettyjä muutoksia, jotka ovat vaatineet direktiiviin myös muutoksia ja oikeusturvan parantamista teollisissa tekijänoikeuksissa. Ja tämä on hienoa, että komissio on tämän ottanut huomioon. Minun mielestäni tässä on kuitenkin paljon potentiaalia, käyttämätöntä potentiaalia vielä parantaa tilannetta. Ja ajattelen tässä nimenomaan tulliviranomaisia, jotka yhtäältä joutuvat käyttämään tätä asetusta ja toisaalta he tulevat myös olemaan pääasemassa äh, näiden rikkomusten löytämisessä. Eli meidän täytyy nyt äh, tässä pyrkiä parantamaan tilannetta kaikille. Ja sen vuoksi äh, tuon tässä esiin kaksi asiaa. Olen tässä pyrkinyt vähentämään tullin byrokraattisuutta, niin että saadaan aikaa parempaa tehokkuutta ja iskuvoimaa tulliviranomaisille. Ja toinen ajatus oli se, millä tavalla voimme antaa sitten muillekin osapuolille paremman oikeusturvan ja vielä paremmin suojella teollisen tekijän oikeuksia. Otan sitten vielä ennen yksityiskohtia toisen asian tärkeän. Tämän esillä oleva asetus. Siinä käydään lävitse ne menettelytavat, joiden avulla tulliviranomaiset voivat pysäyttää tuotteet, joita epäillään teollisista tekijänoikeuksien rikkomuksista. Tässä on kysymys nimenomaan näistä tavaramerkki toimista. Eli tämä on erittäin tärkeä ongelma. Yhtäältä meillä on eri asetuksia, jotka käsittelevät eri asioita, joiden tarkoitus on suojella teollisia tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia, mutta toisaalta meillä on tulli, jolla on taas omat tehtävänsä. Eli meidän täytyy nyt katsoa, mitä me voimme tehdä ja mikä on mahdollista ja mikä ei. Sen vuoksi meidän täytyy nyt hieman keskustella vielä, millä tavalla me onnistuimme tässä, että otamme jonkun näistä säännöksistä mukaan tähän uuteen asetukseen. Jos tätä nyt sitten johdonmukaisesti seuraa, niin artiklassa 1.4 sanotaan, että yksityiseen käyttöön saa tuoda väärennettyjä tuotteita. Eli kysymys nyt sitten siitä, että eikö kuitenkin, vaikka se tuodaan omaan käyttöön, tämä väärennetty tuote, niin se siltikin rikkoo näitä oikeuksia. Minusta se antaa ihan väärän viestin sen, että väärennettyjä tuotteita henkilökohtaiseen käyttöön saisi tuoda ja se olisi hyväksyttävää. Mitä sitten ne tulee tähän rinnakkaistuontiin, rinnakkaistuonti ja rinnakkaiskauppa, sitä pidetään monissa jäsenvaltioissa äh, laittomana. En tiedä kuinka monessa, mutta näin on. Mutta äh, tällaista rinnakkaistuontia, jos me puhumme siitä, niin me puhumme äh, tuonnista, joka tuodaan Euroopan unionin ulkopuolelta Euroopan unionin sisälle. Ja sen vuoksi tulliviranomaisilla täytyy olla mahdollisuus toimeenpanna nämäkin säännöt. Ja usein tämä rinnakkaistuonti sekoitetaan väärennettyihin tuonteihin. Mutta kuitenkaan esimerkiksi niille ei ole vastaavanlaista laatuvalvontaa kuin tavallisille. Ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että ihmisten terveyttä ei vaaranneta meidän täytyy miettiä, millä tavalla me voisimme estää tämän rinnakkaistuonnin ja vastustaa sitä silloin, kun se saattaa haitata ihmisten terveyttä. Sitten otan esiin nämä viisi kaikkein tärkeintä asiaa. Ensinnäkin täytyy olla mahdollisuus kerätä tätä informaatiota ja tuo, toimittaa tämä informaatiota niin, että voi aktiivisimmin osallistua näihin rikkomusmenettelyihin. Viime viikolla minä puhuin Ranskan tullin kanssa ja tilanne on sellainen, että tulli, mikäli se ei saa tukea, on aika yksin Tulli tarvitsee tukea niiltä, joilla on asiantuntemusta, jotka tietävät, mitä nämä rikkomukset merkitsevät ja sitä kautta auttaa sitten tullia. Toisekseen ehdotan, että tätä, ehdotan, että tätä asetusta yksinkertaistetaan ja että tämä yksinkertaistettu öö, yksinkertaistettu menettely koskisi myös pieniä lähetyksiä. Eli öö, tämä tällainen yksinkertaistettu menettely helpottaisi tilannetta silloin, kun on suurta, suuria epäilyitä. Oikeushaltijoiden täytyisi kuitenkin voida osallistua tähän. Ensinnäkin meidän täytyy voida määritellä se, että mikä on pieni lähetys. Tässä asetuksessa sanotaan, että komissio saisi määritellä tämän. Minusta lainsäätäjällä täytyy olla rohkeutta sanoa, mikä, äh, miten määritellään pienlähetys. Komissio teki 13, äh, tai toimitimilla 13 ehdotusta, joista olen keskittynyt kolmeen asiaan. Yksi äh, on tämä määritelmä, se, että kysymyksessä olisi alle kolme tavaraa ja että se olisi alle kaksi kiloa tämä pienlähetys puhuttiin myös siitä, että sen pitäisi olla myös alle 200 euroa arvoltaan, mutta se, että Turkin pitä, tullin pitäisi sitten määritellä se, mikä tämän tuotteen arvo on verrattuna alkuperäistuotteeseen ja väärennettyyn tuotteeseen, se on ihan mahdotonta, sitä ei voida tullille antaa ja sen vuoksi tämä on jätetty pois. Eli siis vähemmän kuin kolme tuotetta ja alle kaksi kiloa. Ja sen lisäksi äh, oikeudenhaltija joutuisi äh, myös ähm, vastaamaan näiden tavaroiden tuhoamisesta. Sen lisäksi minusta on tärkeää myös määritellä se, millä tavalla äh, oikeudenhaltijan lisäksi muita toimijoita voidaan asettaa vastuulliseksi mikäli esimerkiksi tämä maahantuoja ei kykene maksamaan. Ja jos voidaan todistaa, että kysymyksessä on väärennettyjen tuotteiden kauppa, silloin täytyy voida asettaa asettaa vastuulliseksi myös esimerkiksi maahantavaran tuoja tai kuljettaja. Minä tiedän, että kysymyksessä herää, että onko se ylipäätään mahdollista ottaa tähän asetukseen tällaisia asioita mukaan. Mutta minusta on tärkeää vahvistaa myös oikeudenhaltijoiden asemaa silloin, kun se, joka on rikkonut näitä oikeuksia, ei kykene maksamaan. Sitten viidenneksi kauttakulkutavarat, jotka liittyvät äh, sisämarkkinoihin. Euroopan tuomioistuin päätti äh, kauttakulkutavaroiden kohdalla, että äh, mikäli oli se on kiellettyä, mikäli kysymys on siitä, että niitä voidaan myydä myös EUn alueella. Ja että ne voitaisiin, että ne ei ole vain kautta kulkuun, vain passitustavaroita. Ja tärkeää on saada aikaan oikeusturvallisuutta kaikille osapuolille. Nyt täytyy miettiä, millä tavalla tämä saataisiin mukaan tähän asetukseen ja se, millä tavalla tuomioistuin on nämä kriteerit määritellyt. Mutta ehkä voisi sanoa niin, että Euroopan komissiolle annetaan mahdollisuus lisätä tähän mukaan vielä asioita. Nämä nyt olivat ne kaikkein tärkeimmät asiat, jotka otin mukaan ja odotan nyt mielenkiinnolla kollegoiden näkemyksiä ja, odotan, ja komission näkemyksiä ja toivon, että pystymme rakentavasti tekemään yhteistyötä asiassa. Aikataulu on teille ilmoitettu ja mikäli mahdollista, että Tanskan puheenjohtaja, Tanska maana maaliskuuhun mennessä kykenisi tätä asiaa käsittelemään. Ja toivon, että saisimme neuvoston kanssa keskusteltua tästä asetuksesta ja toukokuussa sitten hyväksyisimme parlamentissa tämän asetuksen. Kiitos. Ah, well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia Jürgen Kreutzmann esityksestäsi. Nyt pyytäisin puheenvuoroja Ensinnäkin varjoesittelijöiltä. Täällä on Kaale Engström. Puhun maklaakinin puolesta ja De Jongkin on paikalla. Savini ei ole. Ja sitten jos joku muu jäsen haluaa puhua. Ja Karlan Ederich on myöskin komissiosta täällä. Hän on vakituisesti valiokunnassamme. Ja Marie Fech en tiedä äänsinkö nimen oikein, Tanskan edustajan. Mielelläni annan puheenvuoro hänelle. Ja meillä on asiantuntijatiimi paikalla kommentoimassa Kreutzmannin ehdotuksia ja tekemässä lisäehdotuksia. Herra Gallo. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen herra Kreuzmannia hänen mietinnöstä, mietintöluonnoksesta, sen esittelystä. Ja minun on pakko sanoa heti alkuun, että olen samaa mieltä hänen kanssaan suurimmasta osissa näistä 60 tarkistuksesta, jotka hän on tehnyt aset, komission asetusehdotukselle. Aloitan niistä kohdista, joista olen samaa mieltä esittelijän kanssa – ja ihan ensinnä nousee esille kysymys menettelytapatakuista. mitä tulee näistä menettelytapatakuista, eli oikeudesta tulla kuulluksi. Olen ihan samoilla linjoilla esittelijän kanssa, ja se on nimenomaan se kanta, jota minä ehdotin lausuntoluonnoksessani, joka meni jurivaliokunnalle jossa olen itse myös esittelijänä. Minä luu, olen sitä mieltä, että meidän pitää tehdä ero yhtäältä sen kanssa, mitä ovat taloudelliset toimijat tai osapuolet, jotka säännöllisesti eh, harjoittavat, tulli, toteuttavat tullimuodolluksuuksia. Ja sitten loppukuluttaja, joka ei ole ammattilainen tällä alueella. Jos haluamme puhua näistä toimijoista, joilla on loistavat tiedot, tullimenettelytavoista. Tuntuu siltä, minusta tuntuu siltä, että meidän pitää turvata heidän oikeutensa vain silloin, kun on kyse siitä, että taataan tulliviranomaisten toiminnan tehokkuus ja nopeus. Tällä tarkoitan sitä, että ei ole välttämätöntä kuulla heitä ennen kuin on tehty päätös. Ja tällä tavoin mm, me vähän kevennämme hallinnollista kuormitusta. Toisaalta taas kun on kyse loppukuluttajasta, joka ei ole saanut tietoa, joka ei tiedä näistä tullimuodollisuuksista, eh, häntä pitäisi suojella paremmin. Se tarkoittaa sitä, että häntä pitäisi kuulla ennen kuin tehdään päätös tulliviranomaisen toimesta. Tuo tarkoittaa sitä, että hänellä on mahdollisuus kertoa oman näkemyksensä, mielipiteensä. Toinen kohta, josta olen samaa mieltä esittelijän kanssa, on jo esille otettu kohta. Siinä puhutaan tuotteista tai tavaroista, jotka ovat niin sanottuja kauttakulkutavaroita. Tarkistukset 11 ja 12 mietinnössä, joissa puhutaan nimenomaan näistä hyödykkeistä kauttakulkutavaroista, niissä ehdotetaan, että huomioitaisiin komission ehdotuksessa – kaksi äskeistä tuomioistuimen päätöstä, jotka liittyvät tähän kiinteästi. Sehän oli myös kaupallinen kiistakysymys, riitakysymys EUn ja Intian ja Brasilian välillä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa kolmannesta kohdasta myös, jossa on kysy pienistä lähetyksistä, Puolan artiklaa 24, jossa on otettu tämä uusi menettelytapa esille, mutta päinvastoin kuin mitä komissio on sanonut ja edelleen samoilla linjoilla esittelijän kanssa, tämä määritelmä pienistä lähetyksistä tulee näkyä tässä asetuksessa, eikä sen pidä olla mikään olla delegoitu säädös. Neljäs kohta yksinkertaistettu menettelytapa silloin, kun on loukattu teollista tai tekijänoikeuksia. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ehdotus, esittelijän laatima. Ja siinä ehdotetaan poistettavaksi artikla 23 ja laajentaa artikla 20, jos kaikki niin tapauksiin, jossa on loukattu teollista tai tekijänoikeuksia. Todella mielenkiintoinen ajatus sen etuna on siis moninkertaista ehkä hallinnollisia menettelyjä. Se voisi luoda oikeudellista epävarmuutta. Se voisi myös vaikuttaa tehokkuuteen ja nopeuteen silloin, kun tuliviranomaisten pitää puuttua asiaan. Eli tämä ehdotus on tämällä tavoitteena. Nyt tulen niihin kohtaan tai kohtiin tai kohtaan, joista en ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Siinä on kyse hyvin laajalti käsitellystä keskustelusta asiasta, eli rinnakkaistuonnista. Tämä on jo otettu esille, kun ennen kuin hyväksymme edellisen asetuksen 1382. Tässä on kyse todellaan rikkomustavaramerkki kysymyksissä ja se kuuluu EUn tuomioistuimen toimialaan, eikä tässä ole kysymys vain siitä, että on rikottu jotain sopimussuhteita. Minun kysymykseni ovat seuraavat. Onko tässä tulliviranomaiset ne oikeat henkilöt, jotka voivat parantaa tätä tilannetta tai korjata tämän ongelman? Ovatko he parhaita ihmisiä valvomaan ja estämään sitä, että mm, nämä hyödykkeet tai nämä, nämä hyödykkeet liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen. Minäkin olen tässäkin miettinyt, miten tulliviranomaiset voivat saada näitä sopimusasiakirjoja itselleen ja kaupallisia asiakirjoja voidakseen tarkistaa tilanteen ja miten he voivat oikein arvioida tilanteen juridisen kannan, perehtyä perehtyessään näihin asiakirjoihin, niin heillä pitää olla juridista koulutusta, aivan erityistä juridista koulutusta osatakseen lukea oikein näitä asiakirjoja. Mielestäni tässä tavoitteena on se, että puututaan nopeasti ja tehokkaasti tullin toimesta asioiden kulkuun. Se törmää näihin nimenomaisiin vaikeuksiin vaikeuksiin, jotka voivat myös aivan turhaan hidastaa kaupan käyntiä, kaupan kulkua, joka sinällään on ihan legitiimiä voisin lisätä, että näillä oikeudenhaltijoilla on, voivat turvautua oikeuteen, oikeuden tuomioistuimeen silloin, kun on kyse teollisista oikeuksien rikkomuksista. Ja viimeisenä silloin, kun meidän valiokuntamme kävi viimeksi Kööpenhaminassa ja kyseli, kuulusteli, eli jäsenvaltioiden edustajia, silloin minä huomasin, että enemmistö oli aika vihamielinen sille, että sisällyttäisimme nämä rinnakkaistuonnin tähän tekstiin. Tässä keskeiset elementit, jotka halusin kertoa teille ja jolla voin perustella tämän pienen pienen eroavaisuuden näkökannoissani esittelijän kanssa. Jos äh, puhutaan muista tarkistuksista, joita tulen ehkä laatimaan, on kyse tietyistä täsmennyksistä johonkin määritelmiin, erityisesti artiklassa 2, artiklassa 2.7, jossa puhutaan näistä hyödykkeistä, joiden epäillään loukkaavan tai rikkovan teollista tekijänoikeuksia. Korostan sanaa epäillään ja meidän pitää kerätä todella riittävästi todisteita voidaksemme toimia. Eli meidän pitää korvata sana tämä todiste jollain toisella termillä, mutta se kuuluu niihin tarkistuksiin, joita tulen laatimaan tuonnempana. Tässä, tässä vaiheessa, hyvä puheenjohtaja, omat kommenttini ja huomioni. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Gallo. And seuraava Gallo. Ja tiedän, että olette jurivaliokunnan lausunnonlaatija, joten teillä on ylimääräistä sanottavaa keskustossa. Kuka seuraavaksi? Tack så mycket ordförande. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää uutta vuotta kaikille. Haluan kiittää Kreutzmannia hänen mietinnöstään, jota tuen suurelta osin, mutta siinä on kuitenkin tiettyjä kohtia, joissa SD-ryhmä ei ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämä koskee esimerkiksi tämä määritelmää tuotteita, joita tuodaan henkilökohtaiseen käyttöön ja että ne pitäisi jättää ulkopuolelle. Ja tässä me olemme komission kannalla. Mitä tulee rinnakkaistuontiin, niin tähän asiaan haluamme palata myöhemmin. Meidän täytyy keskustella tästä vielä enemmän ryhmässämme. Henkilökohtaisesti suhtaudun tähän epäröiden, koska se merkitsisi sitä, että jäsenvaltioilla täytyisi olla enemmän resursseja niin, että tullivirkailijat ehtisivät tehdä lisätyötä valvontaa. Ja me tiedämme, että tämä valvonta on nyt jo hankalaa. Minua kiinnostaisi saada kuulla, mitä neuvosto ja komissio ovat asiasta mieltä. Se, että annettaisiin enemmän rahaa. Sitten transitte täytyy ottaa mukaan tähän asetukseen, kautta kulkutavarat. Tässä täytyy ottaa huomioon erityisesti nämä geneeriset lääkeaineet ja niiden loppupaikka. Eli kysymys tuotteista, jotka eivät aiheuta riskejä kuluttajille ja joiden määränpää on EUn ulkopuolella. Tästä meidän on keskusteltava edelleen ja haluaisin tietää, mitä komissio ja neuvosto ovat mieltä tästä kysymyksestä. Olemme iloisia siitä, että esittelijä haluaa selkeät määritelmät näistä pienistä lähetyksistä. Haluamme palata myös tähän. Onko komissiosta mieltä, että esittelijämääritelmä on se oikea? Muilta osin olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että määritelmät ovat selvät. Esittelijän ehdotus siitä, kuka kantaa kustannukset tuotteiden tuhoamisesta ja säilyttämisestä, tähän palaamme. Samoin myös kuljettajien ja välikäsien vastuu on asia, jota tulee tarkastella enemmän. Tuleeko heidän vastata näistä säilytyskustannuksista ja tai tuhoamisesta ja mikäli, niin millä ehdoin, kuten Kreutzmann täällä myös sanoi. Mitä sitten tulee kysymykseen siitä, pitääkö meillä olla useita menettelytapoja vai yksi standardisoitu menettelytapa on ehkä hyvin mielenkiintoinen kysymys ja palaan myös tähän. Meidän ryhmämme ei ole vielä ehtinyt keskustella tästä kysymyksestä kovinkaan paljon. Me käymme huomenna vasta syvemmän keskustelun. Olisi todella mielenkiintoista saada tietää, mitä komissio on mieltä tästä yhdestä standardisoidusta menettelytavasta, koskapa esittelijän ehdotus eroaa huomattavasti alkuperäisestä ehdotuksesta ja siksi haluaisin tietää, mitä mieltä te olette. Tässä kaikki, mitä minulla tällä erää on sanottavana, mutta kuten sanottua, keskustelemme huomenna syvemmin ryhmässämme ja odotan hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa. Kiitos. Uh, thank you, Mrs. Head. Kiitoksia. Head. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää, mutta pakko myöntää, että olin hyvin yllättynyt, kun luin mietinnä. Varmasti aikomus ei ole sellainen, mutta niin kuin minä tämän luen, tämä ei olisi ainoastaan äh, tuhoisa isku rajat ylittävää e-kauppaa vastaan. Tämä suhtautuu myöskin äärimmäisen vihamielisesti eurooppalaisen kuluttajan ja vapaata kauppaa vastaan ja vapaata liikkuvuutta vastaan. vaan miksi. Minäkin rinnakkaistoinnit. Tässä on Rova Gallan kanssa hyvin paljon samaa mieltä. Rinnakkaistuonti on ihan laillista. Monissa jäsenmaissa. Esittelijä sanoi yhdessä kohdassa, että hän ei halua laajentaa teollisuus- ja tekijänoikeuslainsäädännön sovellusalaa, mutta selitysosassa sanoo, että rinnakkaistuonti tuonti pitäisi saada laittomaksi. Rinnakkaistuonti on tärkeää kuluttajansuojan kannalta, koska jos joku valmistaja haluaa laskuttaa eurooppalaiselta kuluttajalta tuplat sen, mikä amerikkalaiselta esimerkiksi, niin ihmisellä on mahdollisuus ostaa tuotteesta muualta ja tuoda sen. Joko oman käyttäjän tai markkinoille saattamiseksi. Kun Euroopan parlamentti keskusteli IPR-2-ehdotuksesta ja parlamentti päätti, että rinnakkaistuontia ei kriminalisoitaisi, koska se on vapaiden markkinoiden toiminnan kannalta tärkeää ja myös kuluttajien so- suojelun kannalta. on yksi asia, jos keskustellaan kaupallista tuonnista, esimerkiksi konttikaupalla. Jos kielletään sitä, että ihmiset menevät Amerikkaan tai minne tahansa ostamaan jotain, joka on halvempaa kuin Euroopassa, se on rinnakkaista tuontia. Tämä on hyvin haitallista Euroopan kuluttajille. Sillä ajatuksella, että ihmisten pitäisi ostaa verkolta. Jos kuluttaja ostaa jotain ja maksaa siitä ja tulli ei mistään kuluttajan ymmärtämästä syystä takavarikoi tuotteet, se vie täysin luottamuksen ja kauppaa. Jos me sen haluamme tehdä, niin tehdään näin. Mutta ymmärtää sitä, näin me emme halua tehdä. Ja sitten patentit. Esittelijä ehdottaa, että, että tässä laajennettaisiin väärennetystä tuotteista. Tullithan käsittelevät väärennettyjä tuotteita, niin niillä on oikea lupa. Mutta patentit ovat käsittämättömän monimutkaisia. Mainitsen taustanne juuri valiokunnassa käsittelemme patenttiriitoja Euroopassa liittyen tähän eurooppalaiseen patenttiin. Kun patenteista keskustellaan, niin kaikki ovat sitä mieltä, että patentit ovat liian monimutkaisia, että tavalliset tuomioistuimet tekisivät niistä päätöksiä, antaisivat tuomioita. Eli pitäisi olla joku patenttituomioistuin, mutta nyt tässä sanotaan yhtäkkiä, tullihenkilöstöllä pitäisi olla ä, oikeus päättää, rikotaanko patenttia. Jos pätevät tuomarit eivät siihen pysty, mutta tulli henkilöstö kykenisi, niin tämähän on tosi omituista. Jos ajatellaan patentteja, kaikki modernin teknologian tuotteet, älypuhelimet ja kaikki muut, ne rikkovat tuhansia patentteja. Tämä on hyvin tunnettu ja näin se toimii. Patenttiriita, joka on jatkuvasti. Jotkut kollegat ovat ehkä lukeneet esimerkiksi Applen ja Samsungin välisistä liittyen älypuhelimiin. Ne ovat py- käyttäneet toimenpide suojaa. Ja se on ihan ok, ne ovat on varaa käydä tätä, pelata tätä peliä, mutta jos kuluttaja ostaa legitiimin älypuhelimen legitiimiltä valmistilta, jos tuli yhtäkkiä takavarikoi tuotteen sen takia, että Applen ja Samsungin välillä on patenttiriita. Ei sitä kansalainen ymmärrä. Ja se on koko vapaan kaupan käsitteelle haitallista. Nämä pienet lähetykset. Olen edellisten puhujan mukaan lukien esittelijän kanssa samaa mieltä, että meidän pitäisi määritellä pienet lähetykset. Se on avain käsite Sen määrittelemättömyys oli älytöntä. Mutta olisin jälleen Gallo kanssa samaa mieltä. Merkittävä ero on kaupallisten toimijoiden ja tavallisten kuluttajien kesken. Minusta pienen lähetyksen järkevä määritelmä on lähetykset, jotka eivät ole ilmeisesti kaupallista tarkoitusta varten. Ja se koostaa kontillisen jotain. Hän ei koko kontillista kenkiä käytä. Se on kaupallista. Sitä voidaan käsitellä yhdellä tavalla. Mutta se, että pieni lähetys on lähetys, joka, josta ei ole ilmeistä, että se on kaupallisiin tarkoituksiin, milloin epäilys vallitsee. Se voisi olla määritelmä. Ja jatkaakseni pienistä lähetyksistä. Se, että tulilla pitäisi oikeus takavari, takavarikoida rinnakkaistuontia ruotsalaisena kansalaisena minä saan ihan vapaasti ostaa amerikkalaiselta verkkosivulta. En minä riko mitään ruotsin lakia siinä. Tämä on rajat ylittävää kauppaa. Se on hyvä asia. Euroopan unioni perustettiin sillä idealla, että kauppa on hyvää. Ja olen itse samaa mieltä. Ja jos väärinnyksessä puhutaan lainsäädäntö vaihtelee jäsenmaittain, mutta Ruotsissa on minun täysin laillista sitä feikkejä Niken kenkiä, jos minä käytän sitä itse. Tiedän, että laito saattaa olla vähän heikompi ja niin poispäin. Mutta laillista se on. Jos tulisi varastaa minulta jotain, joka olen laillisesti tuonut, se vähentäisi minun luottamustani rajat ylittävään kauppaan. Tiedän, että varastaminen ei olisi oikea termi, mutta tavallinen kuluttaja mieltä, mieltäisi asian näin. Mitä informaatioon liittyy? Täällä puhutaan informaatiosta isoyritysten tapa, tapauksessa, mutta tässä ei kuluttajan tapauksessa puhuta informaatiosta mitään. Jos tulli takavarikoi jotain yksityiseltä kuluttajalta, posti tai rahtaaja saa tie, jotain tietoa, mutta yksittäinen kansalainen ei saa mitään tietoa takavarikoinnin perusteista. Mistä tämä on kohtuutonta? Jos mä ajatellaan jotain, tulli pidättää sen. Ei minä odota, että UPS tai Ruotsin posti taistelisi minun puolestani. Pitäisi olla siitä, että saan tuotteeni minä tarvitsen tiedon, että minä pystyn taistelemaan. Se pitäisi lisätä. Tässä on merkittävimmät vastalauseni. Mutta missä nämä ovat merkittäviä vastalauseita? Toivottavasti kollegat ottavat ne huomioon. Thank you for setting those out very clearly. Um, uh, I'm... Kiitos. Minä puhun oma ryhmäni nimissä sitten, mutta annan äh, herra äh, Dion ensin. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille teille, henkilökunnalle ja tulkeille. Suurelta osin minua ennen puhunut toi esiin minunkin huolenaiheeni. Tämä mietintö on hyvin kunnianhimoinen, mistä luonnollisesti kiitän edustaja Kreutzmannia. Mutta se, että otetaan mukaan kaikki, tästä tulee hyvin vaikea. Yksi esimerkki vaikkapa esittelijä ottaa pois sen, mitä komissio on sanonut äh, ihan alussa ensimmäisessä, ensimmäisessä johto-osan kappaleessa, että ne, jotka henkilökohtaisissa matkatavaroissaan tuovat henkilökohtaiseen käyttöön tavaroita. Ja jos tätä ei jätetä pois, ei oteta mukaan, niin me olemme sellaisessa tilanteessa lentoasemalla, jossa laukussa on jokin tuote, jonka saa tuoda, ja samanaikaisesti on kontti, jossa on paljon väärennettyjä tuotteita, jotka ovat selkeästi kaupalliseen tarkoituksiin. Rova Gallo teki tämän hyvin selväksi. Olisi on paljon helpompaa, jos me teemme eron tässä kaupallisen ja tavallisen kulutuksen välillä. Tavallinen kuluttaja tilaa jotakin online omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Ja jos jätetään pois tämä henkilökohtaisen käytön ulottuvuus, tai ainakin että tehdään siihen ero, silloin sitä on helpompi käsitellä. Nyt on hyvin hankalaa yksi asia, jota herra Kreutzmann tässä ehdottaa, on, että ihminen voi puhua tullivirkailijalle ja kolmen ensimmäisen päivän aikana päätöksestä. Ja minusta niin se on ihan oikein. Katsokaapa tilannetta lentokentällä, virkailija, voi sanoa henkilölle, että me otamme tämän sinulta tai aiomme ottaa tämän pois sinulta. Meidän ei tarvitse nyt käydä tästä keskustelua, koska asetuksen eh, mukaan voimme tehdä tämän myöhemmin. Ja tavallisille kuluttajalle ei se ole ymmärrettävää. On ihan eri asia, jos on kokonainen kontti tuotteita ja ja silloin ymmärtää hyvin, kun tullivirkailija sanoo, että tämä rikkoo IPR. No ei minun sitten, en minä silloin tarvitse tällaista odotusaikaa tälle taloudelliselle toimijalle ennen kuin hän ryhtyy toimiin. Joten tämä ero pitäisi tehdä. Ja meidän tarkistuksemme mielestäni tuo esiin tämän eron ja olen iloinen, että tämä on otettu täällä esiin. Mitä tulee sitten väärennettyjen tuotteiden ja muiden IPR-rikkomusten suhteen, minusta olisi mielenkiinnosta kuulla myös tulliviranomaisten kanta, koska kuten muut ovat täällä esittäneet, heidän on hyvin vaikea eh, nähdä kaikkien IPR-rikkomusten kautta lävitse ja esimerkiksi patenttirikkomukset, jotka eivät ole väärentämiseen liittyviä. Joten onko tilanne nyt ollenkaan heille helpompaa? Ensinnäkin heidän täytyy tehdä päätös kyllä tai ei. Ja sitten myöhemmin heitä konfrontoidaan useinkin sitten eh, vastalauseilla muilta, muiden osapuolten eh, taholta. Ja tämä sinällään on jo paljon pitempi menettelytapa kuin se, että sanotaan, että tämä on liian hankalaa ja pidetään kiinni tästä vanhasta tilanteesta vastuuviranomaisten kanssa. Joten minä en nyt ole ollenkaan vakuuttunut. Minä haluaisin kuulla tulliviranomaisilta heidän kantansa. Sitten jotain pienempiä asioita, joita en nyt tässä lähde mainitsemaan, mutta minä mielelläni haluaisin myös kuulla näistä generisistä lääkeaineista. Esittelijä on tässä astunut hyvän askeleen eteenpäin. Meidän täytyy vain katsoa tätä sanamuotoa. Ja olen samaa mieltä tästä rinnakkaistuonnista Gallon kanssa ja Ekströmin kanssa. Kiitos. Uh, Pari kommenttia minulta sitten. McClarkinin puolesta varjo esittelijä. Ensinnäkin herra on erittäin tarkkaan käynyt useamman alueen läpi olen aika monen asian kanssa samaa mieltä. Ehkä minä, kuten muut, voisin kuitenkin liputtaa ne asiat, joista minä ja ryhmämme ovat huolestuneita. Ehkä voisin kontekstoida tämän asian ensin toteamalla, että meillä oli markkinavalvonnan ongelmista keskustelu liittyen siihen, että on resursseja pulaa ja julkiset sektorilta puuttuu varoja ja haluja investoida tähän. Kun tätä ehdotusta tarkastelee, Kaikki, mikä lisää tullien kustannuksia silloin, kun niitä ei voi periä takaisin oikeudenhaltijoilta, nehän hyötyvät tästä. Totta kai me haluamme kuluttajansuojaa. Täytyy muistaa esimerkiksi tavaramerkkien suoja, niper suojan su suhteen oikeudenhaltijoista on kysymys. Mikä tahansa ehdotus, jossa tuotteita tuhotaan julkisen sektorin varoin, tullinpäätöksen pohjalta ei ole sellaista, mitä voisimme hyväksyä. Emme näe mitään perusteita siellä, että jäsenvaltiot kantaisivat noita ylimääräisiä kustannuksia. Eikä välttämättä tästä ole erityistä hyötyä suurelle yleisölle. Minusta vaikuttaa, että yritykset, joiden tuotteita väärinnetään, ja sitten tuhotaan ehkä ilman niiden suostumusta, niillä ei ole erityistä insentiiviä kantaa juttua. Itse asiassa voi vähentää niiden oikeuksia, nostaa juttu rikkomuksesta, rikko, oikeuksien rikkoja vastaan. Joten tähän pitää perehtyä syvällisemmin. En ole vakuuttunut, että tämä olisi resurssien oikeata käyttöä. Toisekseen olen pikemmin samaa mieltä kollegoiden kanssa rinnakkaistuodista. Minä tulen vähän eri näkökulmasta asiaan. ymmärrä, mitä Kristian Engström sanoi. Minusta näyttää sille, että tämä kuinka paljon, paljon ongelmia väärännösten kanssa on. Se, että tulee pyydetään käyttämään lisäresursseja aitojen tuotteiden lähetysten lähetyksen puuttumiseksi. Siitähän on kysymys. Se ei ole oikeata resurssien käyttöä. Minusta jos yrityksellä on ongelmia rinnakkaistoinnin kanssa, jotka liittyvät niiden aitoihin niin tuotteihin, niin niiden pitää sitten setviä omaa ää, toimitusketju. Niillä on siihen oikeus. Mutta sitten pyytäisimme tullia kiinnittämästä huomiota vaarallisista ja väärinnistä tuotteista. Puhumme lääkkeistä, mutta, mutta ne voivat olla vaarallisia tuotteita muutenkin. ja rinnakkain kanssa pyrimme ää, tullia valvomaan vaarallisia tuotteita, jotka eivät ole väärinnettyjä. Tämä on jo lisätaakka tullille. Ja minä voin oikeuttaa sitä, että tullia pyydetään ää, keskeyttämään aitojen tuotteiden tuontia, jos toimitusketjussa joku ei halua sitä, että niitä tuodaan halvemmalla Eurooppaa. Kysymys on toimitusketjun ongelma. Tullin ei pidä tarvita resursseja siihen. Tulevaisuudessa, kun jotkut ongelmat on selvitetty, ehkä tähän voisi olla perusteita. Ja ainoa asia, mihin tässä voisi olla aito keissi, Kreutzmann viittasi siihen, kun on tällaisia varjotehtaita – kun jollakin yrityksellä on tehdä sekä tekee legitiimejä tuotteita ja iltaisin luvattomasti to, samassa tehtävässä tehdään rinnakkaisia tuotteita, jotka lähetetään, mutta, mutta tavaramerkin haltijan on selvitettävä nuo ongelmat. Tätä komission täytyisi vakuuttaa meille, että tämä on yleisessä edussa ottaa huomioon nykyrajoitteet. Ja lopuksi ja yleisemmin ja asiaan ehkä pitää perehtyä yksityiskohtaisemmin. Meillä oli tärkeä julkinen kuuleminen ja eri, kuulimme erittäin tärkeitä tietoja siellä. Tämän, että oikeudenhaltijoiden niin ja tullin välinen tiedonvaihto on korvaamaton osa IPR-asioiden alueella ja milloin säädökset kannustavat avoimen tiedonvaihtoon. Niin sitä meidän on kannustettava ilman turhaa byrokraattista taakkaa, niin että tieto välittyy niille, joita asia, asia kuuluu. Ja tämäkin tuli selkeästi kuulumisessa, että täytäntöönpano silloin kun tuli työskentelee konttisatamisessa, satoja kontteja liittyy, liikkuu. Sen päättäminen, minkä kontti avataan, on, on kiinni etukäteen saadusta tiedosta kiinni. Ei se mitään, mikään tarkistuskysymys on ole, vaan täytyy kyetä poimia kontit. Kysymys on riskihallinnasta tuotteen tyyppi, vastaanottaja, ja tällaiset kysymykset on otettava huomioon. Joten informaatio on ylivoimaisesti tärkein hyödyke ongelman ratkaisemiseksi, eikä varsinaisesti tarkastaminen. Me haluamme taata sen, että tarkistus joka kerta tuottaa värnettyjä johtaa siihen, että väärennettyjä tuotteita saadaan haaviin, jotta tar- tarkistaminen on kannattavaa. Ja informaatio on ratkaisevaa. Mi- muuten mikään ei onnistu. Resursseja tuhlataan. Joten viestini esittelijälle on, jos me lähestymme tätä asiaa samassa hengessä kuin tuotevalvontaa, meidän täytyy optimoida niukkojen äh, resurssien käyttöä sillä tavalla, että se on yleensä edossa. Joten olen samalla linjalla kuin Gallo ja Engström monissa suhteessa. Ja kuulisin mielelläni, mitä komissio sanoo. So, uh, any other colleagues want to contribute before I invite the commission to comment? Haluaisiko joku muu kollega vielä puhua? Haluatko puhua nyt? Vai Dinge aufgreifen, das Thema... Kaksi asiaa. Rinnakkaistuonti Siinä on kysymys väärännetyistä tuotteista, eikä ole kysymys siitä, onko rinnakkaistuonti hyvä vai huono, ja haluammeko me tullille antaa tässä oikeudet vai ei. On monia maita, missä tämä rinnakkaistuonti on kielletty, jossa tullin on puututtava asiaan, esimerkiksi Saksassa, mutta tiedän, että näin ei ole joka paikassa. Mutta minusta tässä oli kysymys seuraavasta. Olen nähnyt kuvia, kaikki olette nähneet tästä kuulemisesta, siitä miten ihmiset heillä on näitä väärennettyjä tuotteita. Kysymys ei ole rinnakkaistuotteesta sinälleen, vaan kysymys on väärennetyistä tuotteista. Koska nyt jos tulli joutuu sanomaan, että okei, tämän, vaikka se on väärättyä tuotteita, mutta se on rinnakkaistuote, se ei kiinnosta minua. Eli että rinnakkaistuonnissa saa tuoda mitä haluaa. Sen vuoksi tästä täytyy puhua. Tiedän tämän ristiriitaista, olin sitä tietoinen, mutta tämä on pyrkimys. Ja sitten meillä on myös kuluttaja. Kuluttaja on se, jota suojellaan tässä direktiivissä ja josta täällä lähdetään. Ja kuten tässä sanottiin, että tässä ei ole kysymys tuotteesta, jota turisti tuo. Tämä on materiaalioikeudellisesti ratkaistu toisella tavalla, joten sen vuoksi tästä ei tarvitse nyt riidellä, onko se asetuksessa vai ei koska tämä asia jää kuitenkin olemaan sen vuoksi, että se on katettu jo toisella direktiivillä. Halusin vain herättää tämän kannan tai ajatuksen siitä, että turisti tuo r- väärennetyn tuotteen, että se on laitonta. Jos tämä jää tähän, se on ok, jos se poistetaan. Ei se tee mitään, koska se on kuitenkin materiaalioikeudellisesti selvitetty toisessa direktiivissä. Joten tästä nyt ei kannata lähteä väittelemään, jääkö se tähän vai eikö se jää. Jos matkailija tuo jotain, se ei häntä koske. Tämä on tämä ikuinen ongelma. Tässä on nyt kysymys koko asetuksista, ei ainoastaan kuluttajasta. Meillä on kuluttajien oikeudet, kuluttajadirektiivi. Emme nyt tässä halua lähteä syyttämään kuluttajaa, joka tilaa jotain internetistä, vaikkapa 200 eurolla Louis Vuittonin laukun, mikä on täysin mahdotonta. Sillähän se voi olla vain ja ainoastaan väärennetty. Sitten on tämä kuluttaja, joka ajattelee, että hän on tehnyt valtavat kaupat ja että me sitten lähtisimme häntä rankaisemaan. Joten eh, siitähän tässä nyt on kysymys. Eli kuluttaja on kuiten, kuluttajasuojellaan oli mikä oli. Mutta tämä nyt oli vain tämä ajatus tässä rinnakkaistuonnissa. Ei tässä nyt ollut kysymys siitä, että yrityksille eh, että yrityksiä eh, tässä rangaistaisiin rinnakkaistuonnista. Kysymys on, on väärännetystä tuotteesta, ja väärännetyssä tuotteessa on kysymys kuluttajien suojelusta niin, että kuluttaja ei saa väärennettyjä tuotteita, joka saattaa häntä vahingoittaa. Uh, thank you, Jürgen. Well, I'm was going to bring you in later as well, just as... Yes, Jürgen, olisit saanut myöhemmin puheenvuoron. Kerrotaan sen näkemyksistäsi. Mutta halusin kuulla Rova Edrihiä komissiasta ja Feshia, jos hän haluaa kommentoida, miten asia etenee neuvostossa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan teille hyvää uutta vuotta sen jälkeen, mitä olen tänään kuullut. Tästä tulee hyvä tulos varmasti. Ja toivottavasti saadaan keskustelut Tanskan puheenjohtajakaudella loppuun. Ja heille myös toivotan kaikkea hyvää. Haluaisin vähän kommentoida tarkistuksia vähän mutta myös vähän jäsenten kom- puheenvuoroja ja vastata johonkin kysymyksiin, joita esitettiin. Otan vähän tärkeimmät asiat esille. Ensiksi sanoisin, että toivotamme pidämme tervetulleena Krasmanin kommentteja, erityisesti sitä, että kysymys on proseduraalisesta asetuksesta, joka säätelee menettelyt, joilla tulli pysäyttää tuotteita ja että pitemmälle pitäisi mennä. Tällä on vaikutuksia kustannuksiin ja vastuukysymyksiin. Pidämme myös tervetuloa sitä, että tässä tunnistetaan, että, että kuljetuksessa olevien tavaroiden kysymystä ei vo, kauttakulkutavaroita ei voida tässä käsitellä, että tämä liittyy substantiaaliseen IPR-oikeuteen. Toivottavasti tämä on selvää lainsäädäntövallan käyttäjille. Ja että toivottavasti tämä voidaan hyväksyä, vaikka muuta työtä täytyy vielä tehdä liittyen aineelliseen oikeuteen kauttakulkutavaroiden yhteydessä. Tänne kysymys on, ja eri valiokunnissa on käsitelty on tämä oikeus tulla kuulluksi Olin vähän yllättynyt niistä tarkistuksista, joita on ehdotettu. Oikeus tulla kuulluksi on perusoikeus, joka on perusoikeuskirjassa. Ja tuomioistulla on Saproper päätös, joka on erittäin tärkeä tässä, kun se on perusoikeus. Me että, että sitä ei, ei voi eri tavoin eri ihmisten suhteen soveltaa taloudellisella toimijalla, joka tuntee menettelyt. Hänelle täytyy antaa oikeus tulla kuulluksi, kun hallinnon päätös vaikuttaa häneen. Ja viime, tässä Nokia-päätöksessä tuomistunut se, että kolli, tulli pidättää tavaroita ipr on vakava asia joka vaikuttaa osapuolten asemaan. Joten toivon, että huomio, otatte huomioon tämän peruskysymykseen. Tullin on soveltuvasta jo nyt. Jos me jaamme tullin asiakkaat eri luokkiin, kuten tarkistuksessa ehdotetaan, se merkitsee, että että pienissä lähetyksissä annetaan oikeus tulla kuulluksi joillekin toimijoille, sillä kuka tullin edessä on. ne ovat nämä posti tai joku muu rahtiyritys, mutta, mutta esimerkiksi kontti liikenteen harjoittaja ei saisi oikeutta tulla kuulluksi ja tämä ei perusoikeuksien kannalta ole oikea, oikea asia. Ja sitten tuhoamisen suhteen komissiolta kysyttiin, pitäisikö meillä olla yksi standardimenettely vai useampi menettely. Tässä me olemme ehdottaneet jotain, mitä kaikki kannattavat. Tämä nopeutettu tuhoamismenettely olisi pakollinen kaikissa jäsenmaissa. Toiseksi meidän täytyy tehdä eroa toisaalta väärännetyt ja piraattituotteet ja muut rikkomukset. Kuten herra Engström totesi, patentit ovat monimutkainen kysymys. Me emme halua, että tuli lähettäisi tuotteita tuottavaksi vain siksi, että oikeudenhaltija sanoi, että tuote tuotaan. Meidän pitää saada molempien osapuolten hyväksyntä tuhamiselle. Jos tullimuutoksen tekijä ei vastaa tullin äh, kysymyksiin, ja sen jälkeen oikeudenhaltijan täytyy olla oikeus, oike, panna vireille oikeudenkäyntiin ja tuomioistuin päättää asiasta. Vastaan tämä on vakava kysymys. Siksi haluamme säilyttää erottelu näiden kahden rikkomuksen kesken. Ei ole niin, etteikö patenttirikkomuksen tapauksessa voisi tuhota tuotteita ilman oikeusmenettelyä, mutta me haluamme, että tuuliilmoituksen tekijä hyväksyisi tuhonan. Tämä vähentää sitä väärinkäytöksiä jossa geneeristen lääkkeiden tapauksessa vastaanottajalle ei ollut mahdollisuutta ilmaista hyväksyntää tai vastustustaan tuohon tuhonnan suhteen. Meillä on myös vähän huolenaiheita tarkistusten suhteen, jossa päätösten vastuu astettaisiin oikeudenhaltijoiden pikemmin kuin tullin harteille. mä toistan, että tullin vastuilla on arvioida faktat ja tehdä päätöksensä oman arvion pohjalta. Pitäisi olla tarkkana, ettei vastuu olisi yksin oikeudenhaltijoille, koska meillä olisi silloin epätasapainoinen suhtautuminen eri etujen suhteen. Sitten suhtautuisimme vastenhakoisesti. Jos se jos oikeudenhaltijan pitäisi sitten ottaa yhteys vastaanottaa. Ja kysymys on myös siitä, mitä tietoa voidaan laskea liikkeelle. Tullin keräämä tieto on luottamuksellisesti lähtökohtaisesti, joten oikeudenhaltijan mahdollisuus käyttää tätä tietoa täytyy olla rajoitettu. Puheenjohtaja mainitsitte, että informaatio on tärkeä hyödyke. Olen samaa mieltä. Ja haluaisin kertoa teille, että tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi olemme käyttämättä eurooppalaisesta tietokantaa kopisia, johon me reagoida kaikki yritysten hakemukset, jossa on kaikki myöskin tullut takavarikointitiedot. On tärkeää, että oikeudenhaltijat antavat maksimitietoa tuotteista, jotta tulli voisi laittaa riskin hallintajärjestelmään tiedot. pienet lähetykset. For the legislators to have... Tärkeää on, että lainsäätäjällä määritelmä tässä. Olemme valmiita työskentelemään teidän kanssanne tämän määritelmän suhteen, mutta haluaisin sanoa, että tarvitsemme joustavuutta, jotta eh, tämä laittoman kaupan trendeihin voidaan puuttua. Jos me nyt luomme lukkoon nämä rajat, ja aina tämä laiton kauppa muuttaa trendejään, kun lainsäädäntöä hyväksytään. Meillä täytyy olla mahdollisuus hallinnolle, täytyy antaa mahdollisuus hallinnolle sopeutua muutoksiin. Joten me haluamme, että delegoidun säädöksen muodossa määritellään esimerkiksi pienen lähetyksen kynnys. Sitten kaksi kysymystä näistä ja turvallisuuden ja terveyden kannalta vaarallisten tuotteiden tapauksesta rinnakkaistuonnin suhteen. Me halusimme puuttua tap- niin keiseihin, että nykyään tapahtuu, jossa tuli havaitsee luvattomia lähetyksiä. Ymmärsin huolenaiheen, että me emme halua käyttää liikaa resursseja rinnakkaistuonnin jäljittämisessä, mutta ei ole hyväksyttävää, että jos tullin edes kohtaa luvatonta tuote. Esimerkiksi tuotteesta on otettu tuotemerkki pois. Silloin tullin pitää toimia. Mutta olemme valmiita myös toimimaan niin, että jos operaattorit haluavat, että tässä reagoidaan, niin toimitaan silloin, mitä terveille vaaralliset tuotteet teesiin tulee. Kuten aikaisemmin todettu, emme tässä asetuksessa näe sijaa erityistoimille tämän suhteen. Ja täytäntöönpano lankeaa pikemminkin markkinavalvinnan harteille, joten pyrimme vahvistamaan toimia, että tulli ryhtyisi toimiin vaarallisten tuotteiden suhteen. Meidän pitäisi, niin ne pitäisi olla riippuvaisia oikeudenhaltijan halusta vaan niiden pitäisi soveltaa lainsäädäntöä. Um, Kiitos. Ja sitten puheenjohtajamaan edustaja. En ikävä kyllä osaa lausua nimeänne. Kiitos. Eipä minulla tähän nyt sen kummempia kommentteja ole, mutta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa teille hyvää uutta vuotta ja kiitokset hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Hieman tilanteesta neuvostossa. Emme ole vielä oikein äh, saavuttaneet äh, sellaista tilannetta, että me olisimme saaneet aikaan sopimusta kompromissitekstistä. Meidän on keskusteltava sitä vielä ja tämänpäiväinen keskustelu vaikuttaa varmasti arvokkaalla tavalla meidän keskusteluihimme neuvostossa ja kiitokset tästä yhteistyöstä tämän ehdotuksen suhteen. Kiitos. Me teemme mielellämme teidän kanssanne yhteistyötä ja minunkin pitäisi nyt teidät toivottaa tervetulleeksi tänne ensimmäisenä Tanskan puheenjohtajamaan edustajana. Nyt annan vielä Jürgen äh, Kreutzmannille viimeisen puheenvuoron, mutta ehkäpä kerrot myös meille meidän, sinun aikataulusi ja muut kriittiset asiat, jotka mahdollisesti haluat ottaa esiin. Oikeus tulla kuulluksi on liberaalina tämä on meille perusoikeus. Kuluttajat ovat mukana tässä. Miksi? No, meillä on tulliviranomaiset. Ja minähän sanoin, että koko ajatus, että ajattelin, että tätä muutettaisiin, niin siihen johti kaksi asiaa. Millä tavalla voimme tehdä tullin tehokkaammaksi? Miten voimme purkaa byrokratiaa tullissa niin, että he voivat keskittyä tähän taisteluun. Ja tämä oli tullin ehdotus. Mikäli se ei oikeudellisesti ole mahdollista, kuten komissio sanoi, silloin tämä täytyy palauttaa. Eli jos tämä nyt on eh, ihan selvä, niin eh, otetaan se takaisin mukaan. Mutta halutaan vain selittää. Eli kysymys oli siitä, että voisimme hieman purkaa byrokratiaa ja parantaa joustavuutta ja kyllä, minä haluaisin mielelläni mukaan tähän määritelmän näistä pienistä lähetyksistä. Olen kysynyt monilta osapuolilta. Se, mikä meillä tällä hetkellä on, on komission ehdotus. Meillä on kolme, saamme 13 ehdotusta komissiolta siitä, millä tavalla voisimme määritellä pienet lähetykset. Ja lainsäätäjän täytyy päättää. Ja sen vuoksi olen nyt yrittänyt kaikissa kohdissa, jotka olen ottanut tähän mukaan, eh, kirjoittaa siihen myös perustelun perustelun miksi. Tietenkin sitä voi olla ihan eri mieltä sitten, mutta tämä oli kuitenkin pyrkimys. Meidän täytyy nyt miettiä komission kanssa, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ei minulla ole mitään ongelmaa. Halusin vain tehdä selväksi nämä, että tässä vahvistetaan tullia vähentämällä byrokratiaa. Se oli kaiken tavoite ja mikäli tämä Äh, ei ole mahdollista oikeudellisesti, niin täytyy muuttaa tätä. Olen pahoillani. Eli siis sama koskee näitä oikeudenhaltijoita. Äh, en minä heitä halua tässä nyt mitenkään äh, tuoda etuasemaan. Malcolm Hamburgin puhui tästä jo. Tässä kysymys on tullin toiminnasta. Me tarvitsemme kaikki, molempia osapuolia. Luin hiljattain, että Saksan tullilla on kolme 000 työntekijää liian vähän hoitaakseen tehtävänsä. Joten eihän tokikaan komissio ei voi pakottaa tulleja palkkaamaan uusia henkilöitä, ei. Ja sen vuoksi koko minun pyrkimykseni ajatukseni oli se, millä tavalla voisimme vähentää tullin kuormitusta niin, että he voisivat hoitaa tehtäviään paremmin. Ja yksi mahdollisuus oli byrokratian poistaminen, mutta jos ei se ole mahdollista, niin se ei ole mahdollista, mutta halusin nyt vain selittää miksi minä olen tehnyt nämä ehdotukset. Good. Well, thank you very much. Can I just then confirm the time? Kiitos. Miten sitten aikataulu? Tarkistusten määräaika on 19. tammikuuta kello 12. Mietimme näitä 6. helmikuuta ja äänestys on 28. helmikuuta ja sitten täysi istunto 28.–29. päivä. Ja mikäli te haluatte, että me neuvottelemme tästä ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa, täytyy viedä tämä asia takaisin koordinaattorille, mutta ehkäpä on liian aikaista nyt jo arvioida tätä. Koordinaattorithan tämän päättävät. Ja meillä on myös uusia menettelytapoja liittyen äh, sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta ne ovat lähes identtiset niiden toimintatapojen kanssa, mitä tässä valiokunnassa on käytetty. Mutta nämä päätökset on tehtävä avoimesti. Jyrgen. Niin ajatus oli, että toukokuussa tämä hyväksyttäisiin parlamentissa. Ja nyt kun kuulin neuvostosta, että heillä on hieman ongelmia – niin eh, jos meillä on ongelmia, voimme puhua tästä lyhykäisesti koordinaattoreiden kokouksessa. Ehkäpä me voisimme hieman vähentää tätä painetta, mitä tulee tarkistuksiin, niin silloin meillä on hieman enemmän aikaa, mikäli neuvosto tarvitsee todellakin enemmän aikaa puhuakseen näistä ehdotuksista. Mutta ehkä me voimme puhua tästä koordinaattorien kokouksesta uudessaan. Ei minulla ole mitään ongelmia, Malcolm joten silloin me hieman ehkäpä vähennämme tätä painetta. Well, I think at the moment it's scheduled for March, which will be... Tällä hetkellä tämä olisi menossa maaliskuuhun, joka olisi ensimmäinen ensimmäisen käsittelyn käsittely. On nyt liian varhaista lyödä lukkoaikataulua muut, tai muuttaa aikataulua, koska me olemme kytköksissä neuvoston kanssa, ja odotamme Tanskan puheenjohtajakauden tuloksi. Tämä päätti ensimmäisen istuntomme 2012 No, tämä oli myöskin valiokunnan viimeinen istunto 99 tähän asti pohjalta. Koska meillä on sitten 24. tammikuuta ää, perustuva kokous, jossa valitsemme pohjohtaja ja varapohjohtaja. Meillä tulee varmasti vähän uusia jäseniä. Valiokuntamme tulee laajenemaan ainakin yhdellä jäsenellä. Poliittiset ryhmät saattavat hyvin vaihtaa jotain jäseniä ne, jotka eivät takaisin tule, ja uskon, että melkein kaikki tulevat. Kiitän teitä työstäni valiokunnassa ja odotan nä- näkemäni teidät 24.1. perustuvassa kokouksessa, jossa ikäpresidentti avaa kokouksen. Ja sitten jatkamme tärkeää työtämme. Odotan näkevämme teidät silloin. Kiitos, kuten aina tulkeille, ja toivon teille hyvää iltaa ja odotan, että nähdään taas tammikuun lopulla.